Bene, buongiorno a tutti. Ehm, non siamo molto... Hyvää iltapäivää kaikille. Meitä ei ole vielä täällä paljon läsnä, mutta koska esittelijät ovat paikalla kreivin aika, niin silloin meidän täytyy myös itsekin osoittaa kunnioitusta heitä kohtaan ja jättää sitten äh, muille vielä aikaa äh, saapua paikalle, kun tänne ehtivät. Muutama ilmoitusasia, niin kuin sihteeristö on todennut, eurooppalainen ulkoasianhallinto, josta herra Brock on laatimassa mietintöä. Sitä ajateltiin käsiteltäväksi 28. päivä keskiviikkona iltapäivällä, mutta se onkin siirretty eteenpäin ja niin sitä tullaan käsittelemään 4.5. tavanomaisessa kokouksessa. Tämä tieto on sihteeristön toimesta myös äh, toimitettu kaikille, mutta hyvä ottaa se vielä tässä kerran esiin. Nyt voimme hyväksyä esityslistat äh, ja pöytäkirjat ensimmäinen helmikuulta ja 16. 17. maaliskuulta ja 22. ja 23. maaliskuulta, jolle mitään huomioita esitetä. Ne hyväksytään. Pierre Morella joka on Euroopan unionin keski Aasia erityisedustaja, on täällä meidän parissamme äh, tänään käymässä keskustelua Kirgistanin tilanteesta. Niin kuin tiedätte, 20. huhtikuuta varapuheenjohtaja äh, ja komissio ja korkea edustaja Rova Aston äh, oli täysistunnossa selvittämässä Euroopan parlamentille Kirgisian tilannetta Pyysimme tässä hengessä etujärjestön ja, ja unionin taholta myöskin tietoja ja samaten halusimme myöskin itse olla läsnä paikan päällä. Herra Bartolotsi, joka tässä on Keski-Aasian Euroopan parlamentin valtuuskunnan puheenjohtaja ottaa osaa tähän keskusteluun. En halua viedä enää aikaa tästä kiintoisesta kiintoisuutta keskustelulta ja, ja puheenvuorolta itse tietenkin päätätte, miten paljon ja miten pitkään haluatte puhua, mutta ehdottaisin tuollaista kymmentä minuuttia suurin piirtein. Olkaa hyvä. Niin on no niin, ilman voltakin. Kiitos puheenjohtaja. Tämä on minulle suuri kunnia ja ilo, eikä suinkaan ensimmäinen kerta, kun saan käsitellä yhdessä teidän kanssanne keski Aasia, mutta selvää on, että nyt on käsillä todella kiintoisa ajankohta ja toivonkin, että pystymme antamaan hyviä vastauksia teille. Kiitos. Kiitos puheenjohtaja. Ajattelin seurata hyvin täsmällisesti teidän ohjeitanne ja pitäytyä esitykseen jonka yritän esittää hyvin synteettisesti kattaakseni kaikki pääteemat ilman, että välttämättä käyn kiinni kaikkiin äh, yksityiskohtiin, jotka voidaan jättää, jättää kysymys, kysymyspuolelle. Alue on laaja ja siksi on oltava erittäin valitseva, ja koska jokainen maa on oma maailmansa ja mitä Kirgisiaan tulee, niin voimme täsmälleen, siis se tulee olemaan tässä pääaiheeni. Eli haluan aloittaa Kirgisian tapahtumista ja yritän vastata kysymykseen miksi, eli mitä siellä on tapahtunut, koska kaikki maassa sekä maan ulkopuolella ovat olleet hämmästyneitä. Ja toinen kohta, johonka, jota yritän selvittää, on Euroopan unionin osuus, millä tavalla Euroopan unioni on ollut mukana, millä tavalla ja mitä se tekee. Ja kolmanneksi ottaen huomioon ne tarkkailut, joita on Euroopan parlamentti on tehnyt 20. huhtikuuta, jolloin korkea edustaja Lady Ashton puhui asiasta. Siis tässähän on kysymys Euroopan unionin strategiasta Keski-Aasiassa, eli olisi varmaan hyvin hyödyllistä kommentoida hieman tätäkin aihetta. Täytyykö tarkistaa strategiamme missä määrin Yritän tässäkin ehdottaa joitakin suuntaviivoja. No ensimmäinen kysymys, miksi? On olemassa sisäisiä ja ulkoisia tek- sisäisyyssyitä ja ulkoisia tekijöitä. Jos lähdemme sisäisistä syistä, niin kysymys on äskeisistä tapahtumista. Kirgisiahan vuonna 1992 80 sehän on yksi niistä tasavalloista, joista tuli itsenäinen siitä itsestään huolimatta, eli pikkuinen vaatimaton tasavalta Neuvostoliitossa ja ensimmäisen presidentti äh, Akajevin kauden jälkeen, joka siis sitä kauttahan voidaan verrata siihen, mitä on tapahtunut, mutta se oli vähemmän väkivaltainen Siis vuonna 2005 oli tulppaani vallankumous ja se itse asiassa oli vain tavallinen tai melko rauhanomainen Biskekin ö, tapahtuma. Eli voidaan verrata näitä oloja siis vallan siirtoon, siis manipuloitujen vaalien jälkeen ja sitten kysymys oli kansalaisjärjestöjen ja opposition mobilisaatiosta ja presidentti Akajevin kannalta taholta voidaan sanoa myös, siis tämä oli rauhanomainen neuvotteluratkaisu, eikä siinä syntynyt uhreja. Siis oppositio kuitenkin äh, ruumiillisti jonkunnäköisen tahdon Kirgisiassa ja siis jos ajatellaan kansalaisyhteiskuntaa äh, Kirgisiassa – niin tämä vallankumous itse asiassa tuotti, siis tämmöinen pseudovallankumous, tuotti sellaisen tapahtumaketjun, joka aiheutti vastalauseita. Eli jos ajatellaan kansalaisyhteiskuntaa, joka on melko vahva ja joka on hyvin organisoitunut, se mobilisoituu ja se on, me olemme yhteydessä tähän kansalaisyhteiskuntaan. Ja sitten toisaalta oli vallan epävakaus, jota leimasi tällainen jatkuva mobilisaatio, joka muun muassa, jota voidaan kutsua kadun demokratiaksi nimellä street democracy, eli on val- mielenosoituksia vasta mielenosoituksia ja kaikki yrittävät mobilisoida omaan kannatusjoukkoaan. Ja jotta tällä tavalla niiden läsnäolo kadulla olisi näkyvämpi. Ja tässä on sellainen epävakaus, joka itse asiassa päätyy siihen, että kaikkein vahvin tässä poliittisessa pelissä ottaa haltuunsa, kahmii haltuunsa koko koneiston ja saa sitten maan luisumaan. Siis voidaan sanoa, että tässä on kysymys poliittisesta agitaatiosta, epävakaista oloista, valtataistelusta, kaikkien mahdollisten välineiden avulla. Ja sitten on kysymys siitä, että viidessä vuodessa, siis itse asiassa yksinkertaistettuna tämä nimiä nimenomaan tapahtui. Eli voidaan sanoa, että tässä on eräänlainen tällainen syklin tai kaaren loppu, ja presidentti Akajev 2004-2005. Voidaan sanoa, että tämä, tämä sykli tavallaan sitten uusiutui. Ja kysymys on siitä, että toistaako se itseään uudelleen, eli onko tässä jonkunnäköistä fatalismista kysymys, mitä tulee Kirgisian demokratiaan. Mitä sitten tulee taloudellisiin tekijöihin, niin en niitä yksityiskohtaisesti mainitse. Tässähän tietysti talouskriisi on vaikuttanut paljon ja tässä on kysymys, on kolmesta neljästä 400 tuhannesta siirtolaisista kysymys Venäjällä ja ne tietysti merkitsevät aika suuria tuloja. Jos ajatellaan viimeistä syytä, hallituksen käyttäytyminen, puhuinkin jo korruptiosta. Puhuin siitä, kuinka kahmittiin kansallinen omaisuus. Ja tässähän on kysymys siitä, että hallitus hajosi ja tietyt hallituspaikat tai hallitusvaltaa siirrettiin presidentille. En mene tässä yksityiskohtiin. Pidätykset ja niissä, tässä tapauksessahan Euroopan unioni tuli väliin murhat joiden, joissa myös olemme reagoineet. Ja sitten esimerkiksi vesi- ja sähkömaksujen korottaminen, mitkä on saanut aikaan lisääntyviä vastalauseita. Ja mitä tulee tähän tulppaani vallankumoukseen, niin siellähän oli valtava kansan kokoontuminen, jos ajatellaan perinteellisiä demokraattisia malleja, niin se, tässähän on kysymys eräänlaista de, konsultatiivisesta demokratiasta. Ja tällä tavoin, voimme, tällä tavoin voidaan osoittaa, kuinka ollaan tavallaan tämmöisessä tienhaadassa. Talas va, mielenosoitus kuudentena päivänä. Siis oli kysymys kaikkien oppositiovoimien mielenosoituksesta, jotka kokoontuivat vaatimaan oppositiopuolueen johdon vapauttamista. Ja tässähän on kysymys ollut siitä, että on hyvin äh, huonosti hallinnoitu tätä kansanomaista vastarintaa. Ja silloin presidentin palatsin edessä ammuttiin 44 henkilöä. Ja kysymys on siitä, miksi tämä oli ensimmäistä kertaa, kuin tällainen draama on syntynyt siis Akajevin lähdön jälkeen, joka oli rauhanomainen. On tietysti pidettävä huoli siitä, ettei spekuloida liikaa. Ja minkäänlaista lopullista tuomiota ei tässä vaiheessa vielä voida antaa. Ja tämä tietysti kaikkea tätä rohkaisi Venäjä. Ja ei tarvita vielä minkäänlaista suurta jälleenrakennusta. Ajattelin kaksi te- tekijää mainita, jotka ovat objektiivisia. Ensiksi Kirgisia, siis se tuskin mitenkään normaalisti esiintyy Venäjän lehdistössä ja maaliskuun lopulla on voitu nähdä, että Bakejevin hallituksen heikkoutta on alettu yhä enemmän arvostella ja ylipäänsä presidentti Bakajevin toimintaa. Ja toinen asia sitten ensimmäinen huhtikuuta, eli viisi päivää ennen Talassin tapahtumia, jotka käynnistivät hyvin nopean prosessin. Venäläiset julkaisivat ilmoituksen, jossa puhuttiin sataprosenttisesta polttoaineverosta, siis sille polttoaineelle, joka meni Kirgisiaan. Ensimmäinen huhtikuuta tehtiin tällainen päätös, ja se tietysti on hyvin moninkertaisesti, sen vaikutukset ovat olleet hyvin moninkertaisia, eli kaikki taloudellinen toiminta, sen kustannukset tietysti ovat nousseet. Ja tämä on tietysti pantava merkille. Mitä tämä hallitus sitten ajatteli? Okei, tässä on osittain entiset ministerit sellaisia, jotka hyvin nopeasti pettyivät Bakajeviin, joka lähti 2005. Ja jotkut näistä on silloin sitten vangittiin ja, tai veitettiin vankilaan tai pidätettiin. Me olemme kuitenkin puuttuneet asioihin viiden vuoden aikana heidän hyväkseen. Ja mitä tulee demokraattiseen oppositioon presidentti Bakajeviakko vastaan, se mitä he haluavat on, että siellä voitaisiin päästä perustuslailliseen hallitukseen. Siis mitä tulee perustuslakiprojektiin, joka on hallituksen hyväksymä, ja siellä siis tämä projekti on sellainen perustuslakiprojekti, joka on parlamentaarinen. Siellä siis ei ole pelkästään tällainen kunniapresidentti, vaan jolla on hyvin tärkeä rooli Siis, mutta siis parlamentin valitsemalle presidentille on annettu tässä valta, eli se on tavallaan eurooppalainen malli. Ja tällä tavalla kirgisiläiset ovat sanoneet, että me haluaisimme tällaisen presidentin. Joten viesti on hyvin selkeä. Siis tälle tielle halutaan lähteä. Ja miten Eurooppa sitten vastaa kaikkeen tähän? Hyvin nopeasti, koska mielestäni riittää se, että otetaan nämä avaintekijät. Mitä tulee Lady Ashtonin kantaan 7., 8. ja 9. huhtikuuta, minut lähetettiin viemään tämä viesti, eli haluttiin, että julkinen järjestys palautettaisiin ja että pala, tai saataisiin aikaan perustuslaininen demokratia. Näin oli silloin sitten 10.14. Äh, huhtikuuta Biskekissä kaikkien tapahtumien keskiössä ja saimme hyvin toimivan koordinaat, koordinoinnin ja sain viestin, välitin viestin perille ja olemme tietysti saaneet aikaan jossain määrin tällaisen järkevän politiikan toimimaan. Ja mitä tulee entisen presidentti Bakejevin ja hänen lähtöönsä, niin se jollain tavalla saimme aikaan kuitenkin rauhan. Meidän viestimme oli erittäin selkeä. Halusimme tällaisen tiekartan palautu, palautumisen demokratiaan. Ja ulkoasiain neuvoston sen teksti on teillä edessänne, siis viesti, jonka olemme välittäneet ministereille epävirallisessa tapaamisessa. Siis me odotamme sieltä. Siis haluaisin päättää tähän. Mitä tulee Keski-Aasiaan, niin siitä voin puhua hieman myöhemmin, mutta haluaisin kuitenkin tässä jättää mahdollisuuden esittää kysymyksiä. Kiitos, tohtori Morelle. Pysytte todella hyvin aikarajoissa, joten mitä ongelmaa siihen ei liittynyt? Olen juuri antamassa puheenvuoron herra Bartolotsille, joka on Euroopan parlamentin Keski-Asian valtuuskunnan puheenjohtaja. Samaan aikaan täällä jaetaan Kirgistan raporttia, joka on eilisen ulkoministerikokouksen tuloksia heijasteleva asiakirja, jota voitte myöskin sitä tutkia. Nyt puheenjohtaja Bartolotsi, puheenvuoro sinulle. Ja jos mahdollista, niin kymmenisen minuuttia. Bertini per il suo saluto. E... Kiitos puheenjohtaja Albertini, kiitokset eh, niin ikään erityisedustaja Pierre Morellille, joka selvitti kirkisen tilannetta meille. Itse, niin kuin sanottu, olen Keski-Aasian valtuuskunnan puheenjohtaja ja tässä ominaisuudessa olen sitä mieltä, että Euroopan unionin on kiinnitettävä erityishuomiota tälle alueelle ja niille tapahtumille, joihin siellä jatkuvasti törmätään. Ajattelen tässä nimenomaan turvallisuuskysymyksiä kansainvälisesti ottaen ja niin ikään sitä kiinnostusta, joka Euroopan unionilla ilman muuta on tätä aluetta kohti, kohtaa esimerkiksi nyt energialähteenä. Olen osoittanut surunvalittelut henkilöille, jotka menettivät he, henkensä näissä ikävissä tapahtumissa. Viisi vuotta sitten sitten syntyneet, syntynyt, syntynyt tapahtuma herätti paljon odotuksia koko Keski-Aasialle ja toivottiin, että Kirgisia olisi voinut toimia suorastaan esimerkkinä muille Keski-Aasian maille pyrkimyksissään kohti demokratiaa ja esimerkiksi työolojen parantamisessa ja linnullien parantamisessa. Valitettavasti kuitenkin on todettava, että nuo alkuaikojen toiveet romuttuivat. Ja sen sijaan äh, nepotismi ja korruptio ovat äh, jatkaneet voittokulkuaan kirkisessä Tällä hetkellä tiedämme, miten suuri strateginen merkitys kirkisellä on suurvalloille – itse olen lisäksi myöskin parlamentaarisen äh, sekavaltuuskunnan äh, äh, valiokunnan jäsen. Ja viime vuoden lokakuussa meillä oli tapaaminen kirkisialaisten kollegoiden kanssa ja siinä yhteydessä käsiteltiin näitä kysymyksiä. Euroopan unionilta perättäisiin nyt lisäpanostusta kyseisen alueen maiden tilanteen helpottamiseksi. Tietenkin taloudellisen kehityksen vähäinen eteneminen on ollut syynä monien ongelmien syntyn. Kuljetuskysymykset ja energiakysymykset ovat äärimmäisen suuressa, suuresta merkityksestä. Ja jos ajattelemme koko Keski-Aasiaa tällä hetkellä, meidän on syytä tarkastella aluetta nimenomaan tästä näkökulmasta. Tatsikistan, Uzbekistan ja muut alueen maat äh, ovat äärimmäisen tärkeitä, kun pyrimme vakauttamaan tätä geopoliittisesti äh, merkittävää Keski-Aasian aluetta. Kuitenkin, jos ajattelemme keskeisiä investointeja ja poliittista vakautta, demokraattisen järjestelmän äh, luomista, kuten myöskin perustuslaillisen järjestelmän äh, aikaan saamista, lehdistönvapautta, äh, koulutuskysymysten parantamista, kansalaisyhteiskunnan aikaansaamista. Nämä kaikki ovat välttämättömiä edellytyksiä kehitykselle. Äh, tässä mielessä Euroopan unionin on jatkuvasti pidettävä asia esillä ja, ja ryhdyttävä toimenpiteisiin. Ensi täysjustunnossa päätöslauselmaesityksen hyväksymisen yhteydessä meidän on syytä antaa selkeä linjaus Euroopan parlamentin toimesta ja, ja selvittää se, mitä me haluamme täältä alueelta ja, ja minkälaista toimintaa tarvitaan, jotta vakauttaminen ylipäätään voisi onnistua. Lisäksi haluamme luonnollisesti vakiinnuttaa demokratiaa. Pelkät toiveet eivät riitä. Meidän on ryhdyttävä sanosta tekoihin. Kuitenkin tällä hetkellä nämä odotukset ovat aika yleisluontoisia ja, ja ehkä jollakin tavoin vielä sanojen tasolla tarvitsisimme enemmän konkreettisia tekoja. Rova Asilov Suurlähettiläs on selvittänyt meille tilannetta, mutta odottelemme häneltä vielä lisätietoja. Olemme saaneet kuulla häneltä, että entisen presidentin turvana on noin 500 edellisaikakauden aikana toiminutta sotilasta. Ja äsken saimme kuulla tilanteesta myöskin erityislähettiläs Morelta, Morelta, erityisedustajaltamme. Tarvitsemme siis äh, toimintasuunnitelmaa, jotta äh, alueella voidaan palata, palata taas äh, demokratian piiriin. 27. päivä on seuraavat vaalit ja, ja parlamenttivaalit 27. kesäkuuta ja sen jälkeen lokakuussa järjestetään parlamenttivaalit, joten nämä ovat tärkeitä etappeja matkalla kohti demokratiaa. tämänhetkinen tilanne ja, ja hallitus pysynee vallassa aina ensi vuoden eh, heinäkuuhun asti. Ainakin tämänhetkisten arvioiden pohjalta tilanne näyttäisi tältä. Elintarvikehuolto eh, eh, maassa on todella dramaattisessa tilanteessa. Euroopan unionin elintarvikeapu olisi välttämätöntä ja sitä olisi tarjottava pikaisesti paikalle. Euroopan parlamentin keskustelussa ensi viikolla on tärkeää ottaa nämä kysymykset esiin ja sen jälkeen on tehtävä myöskin päätökset. Euroopan komissiota on peräänkuulutettava humanitaarisia toimia. Ajattelen täällä nyt lähinnä elintarvike- tässä elintarvikehuoltoa ja ylipäätään kansan auttamista. Itse korostin suurlähettiläälle sitä, miten tärkeä turvallisuuskysymysten järjest- käyttäminen on ilman verenvuodatusta jatkossa. Niin ikään eh, parlamentaarisen demokratian vahvistaminen olisi kiireellinen hanke. Euroopan parlamentti eh, pitää silmällä tilannetta jatkuvasti yhdessä Euroopan unionin muiden toimielinten kanssa. Me haluamme tukea Kirgisian kansaa tässä vaikeassa tilanteessa, vaikealla hetkellä – ja uskon, että tämä on aika laajasti ottaen myöskin eri poliittisten ryhmien kanta asiaan. Pyydän Euroopan komissiota toimimaan, eikä pelkästään ylimalkaisten sanojen muodossa, vaan todellisin konkreettisin toimin, koska Kirgisia on todella vaikeassa tilanteessa. Kiitos. Kiitos puheenjohtaja Bartolotsi. Nyt meillä on puheenvuoropyyntöjä ja Nikolai, Rova Nikolai Turkmenistan esittelijä on ensimmäisenä vuorossa. Olkaa hyvä. Domnule președinte, fără îndoială, situația este una care este de natură să preocupe și să îngrijoreze. Haluaisin sanoa, että minulla on tiettyjä epäilyksiä, mitä tähän alueeseen tulee, ja hyvin arkaluontoiseen tilanteeseen. Jos katsotaan neuvoston päätelmiä, niin ne toimet, joita suunnitellaan, minun mielestäni ovat aivan liian pehmeitä, eivätkä tarpeeksi vakavia. On esimerkiksi siellä kohta, jossa puhutaan alueen tilanteen seurannasta, eli käyttäen hyväksi kansainvälisen tason toimijoita. Mielestäni tämä sanamuoto ei suinkaan heijasta ongelman vakavuutta tällä alueella, koska mielestäni parlamentin päätöslauselman on sisällyttävä sisällytettä, siihen on sisällytettävä aivan konkreettisia toimia sen lisäksi, että tuetaan kansaa matkalla demokratiaan, olisi myös lähetettävä puhtaasti poliittinen viesti, jossa sanotaan, että tuodaan selvästi esille se, että EU on kiinno, osoittaa kiinnostusta alueeseen. Suulähettiläs siis on kaksi toimijaa, päätoimijaa, eli Venäjä ja Yhdysvallat, väliaikainen hallitus, sillähän on varmasti aivan hyvin vakiintunut demokratian näkemys, mutta tässäkin hallituksessa on edellisen hallituksen elementtejä, eli siellä on jotain merkkejä vanhasta hallituksesta. Varmasti tässä aiotaan päästä sopimukseen Yhdysvaltojen kanssa. Oletteko te sitä mieltä, että tämä uusi kehitys osoittaa meille – amerikkalaistyylistä tietä demokratian vai onko olemassa pikemminkin venäläinen malli, koska me tiedämme, että Venäjällähän on huomattavasti enemmän vaikutusvaltaa alueella kuin Yhdysvalloilla. Kiitokset herra Peterille, Tatsikistan esittelijällemme. Olkaa hyvä. Hvala lepa, gospod predsednik. Hvala lepa tudi gospodu Morelu za zelo profesionalno eh, predstavitev. Kiitos eh, puheenjohtaja ja kiitokset eh, erityisedustaja teidän alustuspuheenvuorostanne. Kirgistanissa viisi vuotta sitten olin <clears throat> tarkkailemassa tilannetta varsin läheltä, aivan samalla tavoin kuin erityisedustajakin nyt. Itse olen silloin etujärjestön edustajana – ja nyt näyttäisi siltä, että sama malli on otettu käyttöön, samat toimintatavat jatkuvat. Nyt ei kuolemantapaukselle sattunut niin paljon kuin aikaisemmin, mutta kuitenkin ihmisenkin on menetetty. Demokraattista edistystä ei ole tapahtunut eikä oikeusvaltiota ole edelleenkään syntynyt. Kuitenkaan kyseiselle maalle ei ole mitään muutakaan tarjottavaa. Oppositio on lähtöisin aikaisemman valtaa pitävän luokan piiristä. Esimerkiksi jos tarkastelemme hetkistä pääministeriä, hän on entinen ulkoministeri, joten hän on Vakijevin riveissä ollut aikaisemmin. Tilanne on vakava ja siksi siihen on myöskin suhtauduttava vakavasti. Meidän on saatava aikaiseksi selkeää politiikkaa, jotta voisimme panostaa asiaan ja tuoda esiin sen, ettei ole välttämätöntä toistaa historialehtien tapahtumia yhä uudelleen ja uudelleen. Meidän on pyrittävä nyt laadullisesti parantamaan tilannetta, löydettävä uutta toimintamallia. Totta kai tiekartan myötä joitakin uutuksia tuodaan esiin, mutta siitä huolimatta tilanne on huolestuttava. Jo aikaisemmin maa törmäsi samantyyppiseen tilanteeseen ja mitään varsinaista kunnollista seurantaa ei pystytty järjestämään. Nyt Euroopan unionin on toimittava eikä riitä, että pelkästään demokratiaprosessia vahvistetaan, vaan myöskin hallituksen muodostamiseen on puututtava. Hallituksen on pystyttävä luotsaamaan kyseistä maata eteenpäin. Oli sitten kyseessä pieni tai suuri maa, joka tapauksessa Keski-Aasian vakaus on meitä kaikkia kiinnostava asia, eikä tämä liity pelkästään öljyhuoltokysymyksiin tai energiakysymyksiin. Tilanne on vakava. Nyt on syytä puuttua peliin. Viisi vuotta sitten meillä ei vielä ollut edes erityislähettilästä, ja nyt kun meillä on lähettiläs, niin toivomme ja hänen pystyvän löytävän hyviä <clears throat> ratkaisuja tilanteeseen. Kiitos herra Petelle. Sitten rouva Provera, äh, ulkoasianvaliokunnan äh, varapuheenjohtaja. Herra Provera. Kiitos. Kiitos erityislähettilälle. Ja nyt muutama kysymys. Olen äh, ollut huomaavinani, että ääriuskonnollisuus on mitä ilmeisemminkin ilmiö, johon törmätään kyseisellä alueella. Mikä on teidän käsityksenne asiasta? Äsken selvititte meille tilannetta parlamentaarisen järjestelmän ja uuden hallituksen kannalta. Nämä institutionaaliset toimielin muutokset varmastikin ovat hyväksi ja, ja muuttavat tilannetta, mutta mielestäni ilman, että pyrimme pureutumaan myöskin sosiaaliseen omaan tuntoon ja pyrimme valveuttamaan ihmisiä, ei päästä puusta pitkään Kansalaisyhteiskunnan kouluttaminen ja, ja koulutus ylipäätään olisivat mielestäni välttämättömiä tekijöitä tässä vyydissä, jos, jos haluamme ylipäätään jotain konkreettista edistystä saada aikaiseksi. Läpä. Kiitos, herra Provera. Sitten äh, edustaja Vaidire. Äh, godātais priekšsēdētāja kungs, es gribētu äh, izteikt vairākus apsvērumus. Vispirms man ir... Minä haluaisin sitten omat kommenttini. Ensinnäkin olen pettynyt neuvoston tiedonantoon kuten Le- äh, Lady Ashtonin on ensimmäisenä päivinä levottomuuksista. Se oli ihan yleinen. Se sisältää tavanomaiset fraasit demokratian turvaamisesta. Ne ovat tietysti oikeita, mutta ne fraasit eivät anna meille mitään sinänsä. Haluaisin kuulla vastaukset konkreettisiin kysymyksiin, jotka meitä hämmentävät. Ensinnäkin, mikä on meidän asenteemme tähän väliaikaishallitukseen? Mikä on asenteemme Kirgisian aiemmaan presidenttiin? Sanottiin, että Venäjä tiedotusvälineissään kirjoitti Kirgisian tapahtumista ennen levottomuuksia. Georgiassa myös. Ennen Georgian tapahtumia oli hyökkäyksiä Georgia vastaan tiedotusvälineissä ja parlamentin jäsen, minä mukaan lukien, aavistimme, että voisi olla sotilaallisia kehityskulkuja, mutta emme tehneet mitään. Olen huolestunut näistä yleisistä kommenteista levottomuuksien seurauksena. On nyt aseita varastettu ja mielenosoittajat ovat niitä saaneet käsiinsä. Oten siis outoa kuulla, että presidentin ihmisten kanssa neuvotteluja on. Miten lähestymistapamme tässä tasapainotetaan? Kuten Venäjä, hyväksymmekö tämän väliaikaishallituksen vai miten esitämme EUn vahvan kannan, koska jos vain seuraamme tapahtumia, silloin meillä ei ole vaikutusvaltaa tähän strategisesti tärkeään alueeseen. Mm, grazie, eh, onorevole Vaidere. La... Kiitos, Rova Vaidere. Ja seuraavaksi edustaja Nevela eh, Lova. Ďakujem vám pekne. To som sa rýchlo dostala na rad. A Ja by som len chcela sa spýtať. E, v prvom rade chcem poďakovať. Kiitoksia, että sain puheenvuoron. Ensimmäinen kysymys. Tai itse asiassa haluaisin herra Morelia ensinnäkin kiittää raportista. Näkee, että hän tuntee asiat ja että siihen on laitettu paljon työtä. Joka tapauksessa täytyy sanoa, että tämä alue täytyy ottaa hyvin vakavasti. Kysymykseni mitä konkreettisia toimenpiteitä EU haluaisi toteuttaa parantaakseen tilannetta? Ei pelkästään kaunita sanoja siitä, että sitä, sitä tarvitaan, vaan mitä realistisesti <clears throat> tehdään, pitääkö lisätä rahoitusapua tai humanitaarisen alueen toimenpiteet, mitä konkreettista voisimme tehdä. Tämä alue, kuten sanottu, hyvin tärkeä. Se on raja-alue Afganistania Afganistanin suhteen. Ja tämä tilanne täytyy pystyä hoitamaan. Kiitos. E, ehkä tässä vaiheessa on sopiva hetki keskeyttää kysymykset. E, voin antaa nyt puheenvuoro teille ja sen jälkeen taas jatkamme kyselykierrosta. Olkaa hyvä. Merci, monsieur le Kiitos puheenjohtaja ja kiitos tietysti myös kaikille edustajille kysymyksistä, jotka ovat aivan asianmukaisia ja yritän vastata niihin mahdollisimman täsmällisesti, vaikka hieman sähkeenomaisesti. Ensiksi mitä tulee herra Bartolotsin esitykseen, hän, hän viittasi siihen, kuinka tärkeä Manassin keskus on. Siis sehän on tällainen kaikkien sellaisten tukielementtien läpikulkupaikka, esimerkiksi sotilaallisen henkilöstön ja niin edelleen. Ja ennen kaikkea myös Afganistanin fiasjoukkojen, eli Manasin lentokenttä, se itse asiassa on Biskikin lentokenttä nimeltään Manas. Se on siviilikenttä ja toisaalta se oli sotilaskenttä. Siis sitä kutsutaan tällaiseksi kauttakulkukeskukseksi. Eli joka päivä 500-600 sotilasta laskeutuu tänne valmistautuakseen Afganistan lähtöön tai tulevat sitten ole palvelusaikansa päätyttyä Afganistanista tai sitten ovat menossa sinne. Eli voidaan sanoa, että se on erittäin strateginen kohta kaikille voimille. Eli kaikille Euroopan unionin jäsenille, jotka ovat sosila- sotilaallisesti mukana Afganistanissa, joten me olemme täysin selvästi mukana siellä. Mitä Yhdysvaltojen strategiaan tulee, niin tietysti voidaan löytää sieltä sitten myös äh, tällaisia vaihto- tai yhteyksiä. Ja, mitä, ja siis Afganistanissa läsnä oleville maille ei ole kovinkaan helppoa löytää muuta keskusta. Olen käynyt tässä keskuksessa joitakin kertoja ja fyysisesti tuon, tunnetaan hyvin ne, jotka ovat menossa Afganistaniin tai tulossa sieltä, eli fyysisesti. Eli voidaan sanoa, että tämä on erittäin strateginen kohta. Joitakin hankaluuksia viime vuosina on ollut. Espanjalla ja Ranskalla on myös esimerkiksi erilaisia lääkekuljetuksia Espanjaan ja erilaista elintarvikekuljetusta, siis Ranska hoitaa ilmakuljetuksen ja siinä on kysymys Dusambesta ja sadoista henkilöistä ja lentokuljetuksista – tässä puheenjohtaja Bartolotsille ja sitten mitä Rova Nikolaahan tulee. Yhdysvallat ja Venäjä, kyllä, mutta Kiina myös, koska Kiina on erittäin tärkeä tasapainoelementti, mitä tulee Kirgistanin naapurialueisiin. Ja tietysti se on myös taloudellinen tekijä, koska Kirgistan on myös tällainen Kiinan vienti läpikulkumaa Keski-Aasiaan. Mitä sitten tulee amerikkalaiseen malliin kontra venäläinen malli? En aio vastata teille, että eurooppalainen malli, mutta haluaisin korostaa sitä, että mitä tulee. Siis tässä on kysymys, siis mikä on tämänhetkinen valinta, on parlamentaarinen malli. Eli halutaan tosiaan, siis mitä tulee Venetsian komissioon, eli Euroopan neuvostoon, tämä tekstihän on teille jaettu. Ja tätä työtä aiotaan tehdä 18. toukokuuta. Ja Lady Ashton on antanut minulle uuden mandaatin, jonka avulla voin seurata tätä toimintaa kentällä ja silloin, ja eilen sovimme tästä, lähden Venetsian komission sihteerin kanssa, koska Euroopan unioni ja Venetsian, Venetsian komissio, siis Euroopan neuvoston Venetsian komissio, Euroopan unionihan äh, rahoittaa tätä toimintaa ja tässä on siis Venetsian komission pääsihteeri Herra Marquez, joka on paljon tehnyt työtä Balkanilla – ja hän on se, joka avaa sen työvaiheen, josta Euroopan neuvosto vastaa 6. toukokuuta ja silloin tietysti esitetään kirjallisia kommentteja ja osallistutaan julkiseen keskusteluun. Siis tässä on kysymys neuvoston, Euroopan neuvoston tuesta. Eli yritämme tässä samalla omaa poliittista kokemustamme viestittää perille, eli on kysymys parlamentarismista. Ja se, siis kysymys on siitä, että onko tämä hyvä ratkaisu vai ei, jos ajatellaan muita kysymyksiä. Siis voidaan sanoa, että tässä on sellainen valtio, joka ei halua tällaista liittovaltiomallia. On kysymys pienestä maasta. Siis halutaan ei haluta tällaisia, vaan halutaan siis yksi puolue tai puolue koko maalle, eikä haluta monta pikkupuoluetta. Ja tässähän on kysymys siitä, että halutaan kansallista ulottuvuutta tukea. Ja halutaan siirtyä listavaaleihin ja halutaan samalla saada aikaan kansallisia puolueita. Tuskin minun täytyy teille tätä logiikkaa selittää, mutta se mitä on 20 vuoden aikana presidentti demokratiasta saatu irti, niin siis tässä on kysymys siitä, että sitä rekisteröidytään ja on kysymys paikallisista päälliköistä, klaanipäälliköistä, jotka e, tavalla tai toisella tähän saakka ovat voittaneet vaalit. Jos ajatellaan vallan tasapainoa ja maan poliittista tahtoa. Mehän olemme suoranaisesti mukana tässä rahoituksella, tuellamme ja parhailla asiantuntijoillamme, joita on saatavissa koko Euroopasta. Tässä joitakin vastauselementtejä. Haluaisin jatkaa näistä vanhoista ministereistä. Kyllä, siis kaikki he ovat olleet syystä tai toisesta viime vuosina vankilassa. Ja pikkuhiljaa ne ovat sen jälkeen sitten kieltäytyneet jatkamasta presidentti Bakijevin kanssa. Tämä ei millään tavalla ole takuu tulevaisuudelle, vaan meidän täytyy olla hyvin valppaita. Eli meidän täytyy yrittää saada perille viesti, siis se viesti, jonka päivästä toiseen yritämme viestittää, on hyvin tarkka, mitä tulee vaaroihin. Ja Huomenna sitten odotamme Kirgisian ministeriltä esimerkiksi ta- vakuita siitä, että sananvapaus vallitsee, eli haluamme. Siis tässä ne kohdat, joita me yritämme käsitellä täsmällisesti, ja siis meidän viestimme tässä on hyvin täsmällinen. Mitä sitten tulee uusiin uuteen sukupolveen tai nuoreen sukupolveen, sellaisiin, jotka eivät ole sekantuneet menneisyyteen. Mitä tulee näihin uusiin hahmoihin, jotka odottavat ovella, joita kutsutaan kolmanneksi voimaksi? Tässä on kysymys erilaisista urheilujärjestöistä, jotka tekevät muuta kuin urheilevat. On kysymys erilaisista kulttuurisäätiöistä – jossa, jotka käsittelevät historiaa, uskonnollisia perinteitä alueella. Siis on kysymys uusista henkilöistä. Ja täytyy siis välttämättä näiden pyrkimykset eivät ole puhtaasti demokraattisia, joten tässäkin on oltava varovaisia. Mitä sitten tulee integrismin vaaraan, niin se on olemassa. Meillä on sellainen kansalaisyhteiskunta maassa, jossa on sosiologista islamia, se ei ole teologista. Kirgisiahan on ollut tai aika myöhään tullut islamin piiriin, koska tässä on kysymys paimentolaiskansasta, mitä niiden kulttuuriseen uskonnollisiin juureihin, juuriin tulee, niin niillä ei ole mitään tekemistä oikeastaan suurten islamilaisten keskusten kanssa, jos ajatellaan esimerkiksi Bokaraa ja Siis e, tässä on kysymys vuoristopaimentolaisista, jotka Venäjän keisarikunnan aikana ovat tavallaan vakiintuneet. Ja mitä tulee päivittäiseen elämään, niin siis tämä islami ei suinkaan ole minkäänlaista doktriini-islamismia. Ja tässä on esimerkiksi suurmufti, joka seuraa aika rauhanomaisesti tätä uskonnollista elämää. Sitten maan etelässä, eteläosissa on viime sen 20 vuoden aikana nähty tällaista äärimmäisyysilmiötä ja esimerkiksi sellaisia liikkeitä, joissa vaikutus on tullut pesavarista ja niin edelleen yksinkertaista, niin nyt asioita. Olin ensimmäinen Ranskan suurlähettiläs vuonna 1992. Tässähän on kysymys 3000 metrin korkeudessa sijaitsevasta vuodistovaltiosta. Ja olen useilta eri puolilta saanut vakuutuksia siitä, että Isbutarin Siis siellä on selvästi sellainen kehitys meneillään, joka osoittaa, että tällainen yhteiskunnalliseen tyytymättömyyden liike, eli tyytymättömyys jokapäiväiseen elämään. Siellähän koulut eivät toimi, sähkö on katkaistu, ei ole tarpeeksi energialähteitä ja tämä saa tietysti aikaan uhti, yhteiskunnallista tyytymättömyyttä, joka tuo mukanaan integrismin vaaran, jota on seurattava hyvin läheltä. Ja vielä minun pitäisi vastata pariin muuhunkin kysymykseen siihen, mitä tulee meidän toimintaamme eilisen neuvoston tärkeys oli se, että siellä vahvistettiin se sitoumus, joka on meillä ollut alusta alkaen, olemme paikalla läsnä. Ja meillä on selvän politiikan viesti. Eli halutaan, että tilanne ei huonone. Siis ei haluta minkäänlaista kansallista kostoa. Siellähän tilanne on hyvin haavoittuvainen ja me haluamme hyvin selvin tavoitteen jatkaa toimintaamme. Ja alamme huomenna työskennellä väliaikaisen, ulko, väliaikaishallituksen ulkoministerin kanssa. Mitä sitten tulee rahoitustarpeeseen, sillekin, niillekin teemme jotain. Meillä on noin 30 miljoonaa euroa ja ensimmäinen välttämättömyys on, että rahat kiertävät. Siis vaikka tilanne on mikä se on, niin voisin kertoa teille esimerkin. vuotta, kymmenen vuoden ajan jo olemme saaneet. Siis olemme voineet tukea kaikkein köyhimpää kansanosaa, eli olemme tällä tavalla yrittäneet vakauttaa Kirgisian eteläistä aluetta. Ja tätä on jatkettava. Ja mitä sitten tulee humanitaariseen apuun, niin ei mitään suurta akuuttia tarvetta ole on otettu yhteyksiä ja on yritettävä saada aikaan vähemmän klassinen lähestymistapa, joka on kohteisiin suunnattu, eli tässä on kysymys siitä, että maan oloja halutaan vakauttaa, ja siinä itse asiassa pyrkimykseni vastata kysymyksiin, joita minulle esitettiin. Äh, Kiitos, tohtori Morelli. Meillä äh, on äh, ongelmia nyt tämän päivän esityslistan aikataulun kanssa. Minun on pakko nyt sulkea puhe, puhujalista. Ja nyt käynnistänkin viimeisen kyselykierroksen. Rova Jäger, kolme minuuttia. Vielen Dank, Herr Vorsitzender, und vielen Dank. Kiitoksia puheenjohtaja herra Morelli teille. Ei tarvitse edes kolmea minuuttia. Herra Morelli. esittelitte sen, että teillä on varustavalaatuista tietoa alueesta ja erityisesti Kirgisiasta ja että tämä tilanne ja tämä maa ovat teidän suunnitelmanne lähellä. Riittävätkö nämä välineet, jotka meillä on? Riittävätkö välineet, jotka nyt todellakin siihen, että tilanne saadaan käytämään parempaan? Viisi vuotta sitten, kun Pakaja valittiin, niin kaikki Luulimme, että meidän avun myötä siinä kaikki kääntyisi parempaan, ja nyt olemme liian kauan nähnyt, katsoneet ja huomanneet, että se ei, näin ei käynyt. Signaalit olisi voitu tunnistaa, jotka olivat viestit, merkit olemassa. Nyt jos puhutaan elintarvikealusta tai rahasta, jos sitä annetaan, niin muistutan, että kaksi vuotta sitten 30 miljoonaa euroa annettiin elintarvikeapuna EUna. Ei se oikein silloinkaan auttanut väestöä kunnolla. Minulla on nyt kysymys, että miten tällä kertaa halutaan parantaa tätä tapaa. Humanitaarinen apudemokraattisuuminen on tärkeää. Tärkeää on myös kuitenkin se, että annamme panoksen siihen, että pohjoinen osa ja paljon köyhempi etelä löytävät yhteisyyden ja että tämä köyhempi alue saa mahdollisuuden myös, myös Tämä tilanne on ollut monen vuoden ajan, kymmenen vuoden, että olen tätä maata tuntenut ja tässä näen, että ollaan päästy myös eteenpäin ja on tärkeää, että komissio kaikissa Keski-Aasian maissa tulee edustetuksi Eurooppa-talolla, ainakin on jatkuvasti edustettuna ja jatkuvasti seuraa asioita, ainakin niissä, missä se mahdollista on maissa. Puhuitte tällaisesta miedosta islamista, mutta näen myös sen, että etelän köyhyys on kasvamassa määrin tällainen avoin ovi muille vaikutteille. Ja siinä mielessä tämä, mikä uusi hallitus tulee olemaan, niin se, se, se on osittain huolenaihe. Kiitokset. Seuraavaksi edustaja Boris. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Mam okazję... Kiitoksia puheenjohtaja. Minä olen keski delegaatiossa. Se, mitä Kirgisissä on tapahtunut, on osoittanut demokraattisen valtion heikkouden ja maan talouden heikkouden se on osoittanut. Tällaiset äärimielipiteet ovat päässeet siis sen vuoksi esille. Minun kysymykseni on tällainen yleinen luonteeltaan. Koskee Euroopan unionin komission strategiaa, erityisesti koskien keskeiseen politiikkaan. Eikö meidän pitäisi pitää Kirgisiä tällaisena yleisenä kokeena siitä, että poliittisesti enemmän olisi sitoutumista Keski-Aasiaan, jollahan on hyvin tärkeä rooli. Erityisesti tällä maalla on erityisen tärkeä rooli tällaisena läpikulkumaana amerikkalaisille joukoille täytyy ottaa Venäjän vaikutus myöskin huomioon. 20 vuoden ajan on ollut hyviä kokemuksia uusista jäsenvaltioista EU-ssa, transformaatiosta, demokratian rakentamisesta. Sitoutus Kirkiisiaan pitäisi olla nyt, että näytetään hyviä käytänteitä. Minua ilahduttaa se, mitä sanoitte, että asiantuntijamme ottavat kirjoittamaan siellä perustuslakia, mutta samaan aikaan tuki demokratialle ja tuki transformaatiolle – Näissä kaikissa valtioreformeissa pitäisi olla tällainen pysyvä sitoumus EUn puolelta kirkiseessä erityisesti ja minun kysymykseni koskee juuri tätä strategia, onko se vakava, pitkäaikainen vai tällainen väliaikainen ja pikaratkaisu. Grazie, onorevole Boris. Kiitos. Seuraavaksi edustaja Dorfman. Grazie, signor Presidente. Io avrei da porre due domande. Kiitos puheenjohtaja. Minulla on pari lyhyttä kysymystä herra Morellille. Millä tavoin arvioitte tämänhetkistä <clears throat> vakausastetta maassa tällä hetkellä? Onko mahdollisesti vaarassa sellainen, että verenvuodatuksen törmätään uudelleen? Ja samalla haluaisin tietää myöskin, mitä mieltä olette tulevan kansanäänestyksen, perustuslakikansanäänestyksen tuloksista ja siitä, mitä vaikutuksia sillä mahdollisesti tulee olemaan. Onko se vaaraksi maalle vai, vai onko kyseessä äänestys, jonka taakse kaikki asettuvat? Intervenire. Haluaako komissio käyttää puheenvuoron, jos näin on? Haluat, haluatteko? Jos näin on, haluat, voitte saada kolmen minuutin puheenvuoro vielä. Mutta jollei, niin varsin mieluusti annan puheenvuoron tässä vaiheessa tohtori Morelille. Kiitos hyvin lyhyesti. Esitän, edustan tässä humanitaarista apua, siis en halua tässä itse asiassa puuttua poliittiseen puoleen, vaan keskittyä pikemminkin humanitaariseen apuun, joka se ei ole, ei ole mikään tällainen poliittisen kriisin hallinnointiväline. Meillähän on asiantuntija paikalla Viskikissa, joka on tekemässä analyysiä ja tehnyt, esittänyt jo raportin, joka on lähetetty Euroopan äh, unionin toimielimille ja jäsenvaltioille tänä aamuna. Eli on kysymys humanitaarisen avun tarpeesta. Ne on katettu tässä vaiheessa ja meidän kumppanimme, joiden kanssa me kanssa toimimme, ovat voineet omista varoistaan vastata humanitaariseen kriisiin. Mutta tietysti olemme valmiita tulemaan väliin, jos se osoittautuu välttämättömäksi. Kiitos puheenjohtaja. Grazie alla Commissione. Conclude. Kiitokset. Ja nyt vielä loppusanat, eh, herra Morelli. Uh, eh, Kiitos puheenjohtaja. Lähden liikkeelle kysymyksestä, johon en aikaisemmin vielä vastannut. Se on tärkeä, nimittäin äh, tunnustammeko me tämän hallituksen vai ei? Tämä on tietysti tärkeä kysymys jo heti alkumetreiltä lähtien. Se on valinta. Kysymys me pidämme sitä selvis on varsin selvä. Mitä tulee siis tunnustamiseen, se ei kuitenkaan sinänsä ole esityslistalla niin sanoakseni. On äh, parempi miettiä miettiä väliaikaishallituksen oikeudellista taustaa, pureutua välittömiin tarpeisiin ja pyrkiä panostamaan maan vakauttamiskehitykseen kuitenkin niin, että hallitus toimii ja hallinto on hyvää. Tämä on se viesti, jonka heti ensimmäisenä päivänä jo annoimme ja jonka Lady Astonkin toi esiin, joskin piditte sitä vielä ylimalkaisena. Joka tapauksessa Rova Vaidere Biskekistä viesti meni varsin hyvin perille ja huomenna odotamme täsmällisiä vastauksia. Tässä siis toimintamallimme ja se, mitä olemme tähän mennessä tehneet. Ei ole syytä lähteä muodollisesti ratkomaan kysymyksiä, jos tilanne on kuitenkin hankala. On selvää, että meillä on vielä paljon työtä tehtävänä puolen vuoden työtä ainakin on paljon, koska meillä on 27. kesäkuuta tulossa äh, kansanäänestys ja, ja vaalit taas lokakuussa, niin kuin Keski-Asian valtuuskunnan puheenjohtaja Yuri totesi. Mikä on välttämätöntä sitten suhteessa siihen, mitä jo ennen äh, saatu aikaiseksi? Kokemus on äh, antanut meille ohjehnuoria, niin kuin äsken saimme kuulla komissionkin suulla, sen, että meidän on tehtävä valintoja. Koulutus- ja kasvatuskysymykset ovat tärkeitä, kun pyrimme oikeusvaltioperiaatteen toteuttamiseen. Ja esimerkiksi se vankiloiden rakentaminen ja siihen investointi on välttämätöntä. Tämä kaikki edellyttää siis esimerkiksi rikoslain uudistusta, sisäministerin ja oikeusministerin työnkuvan kohottamista ja ylipäätään kansalaisten valistaminen on tärkeää. Tämä on se toimintamalli, jota olemme käynnistelleet. Mitään yksittäistä revisiota ei ole tällä hetkellä olemassa. vakausalueella. alueella. Tämä on kaikkein keskeisin kysymys ja se liittyy myöskin maan heikkoon taloudelliseen tilanteeseen ja tarvitsemme kiireellisiä ohjelmia nimenomaan Piskekin osalta pääkaupungin äh, ympärille on saatava lisää vakautta, koska nuorisotyöttömyyttä on siellä paljon, samoin Narin äh, vuoristoalueella, joten äh, odotukset ovat suuret ja, ja meidän on vältettävä se, että nämä nuoret työttömät lähde rikollisille teille tai, tai eh, kaupan saralle. Kirgisiassa on eh, olemassa melko lain eh, järjestelmä, joka pitää yllä harmaata taloutta ja, ja korruptiota, joten ovet ovat auki sille, että järjestäytynyt rikollisuus leviää entisestään. Näinpä meidän onkin vahvistettava yhteistyötä esimerkiksi huumekaupan vastaisen eh, instanssin kanssa ja ylipäätään poliisivoimien ja, valta, eh, ja poli, poliisin kanssa. Me tarvitsemme todella tiukkaa eh, huumekaupan vastaista toimintaa koko Keski-Aasian alueella ja eritoten Kirkisiassa. Nämä olivat vastauksia, jotka liittyvät välittömiin kohdennettuihin toimiin. Samoin parlamentaarisen demokratian vahvistaminen, Venetsian komissio ja Euroopan neuvoston työ, nämä ovat tärkeitä yhteistyökumppaneitamme Piskekissä. Samoin pyrimme laajentamaan koulutusjärjestelmää järjestelmien mahdollisuuksia, erityisesti ammattikoulutuksen saralla. Me haluamme avata uusia ovia turhautuneille nuorille. Yliopistot ovat jo nyt mukana tässä. Esimerkiksi Erasmus Mundus-järjestelmässä on yliopistoja mukana ja, ja ylipäätään Eurooppa on avoinna myöskin kirkisen nuorisolle. Euroopan komissio edustustos. Meillä on täysedustus. Äh, suurlähettilässä Santa Ebre on johdossa. Ja, ja niin kuin sanottu, meillä on äh, täysvaltainen äh, edustusto olemassa. Ja nyt haluamme vielä vahvistaa työtä erityisesti asiantuntijoilla ja niin edelleen, joten Euroopan komissio on paikan päällä täyspainoisesti. Tällä hetkellä Saksalla on myöskin täys lähetystö paikalla. Herra Kusner johtaa sitä. Samoin Ranska aikoo avata lähetystö Piskekin lähiaikoina. Tässä on kysymyksessä maa, joka halusi kaikkein eniten lähestyä Eurooppaa ja kuitenkin lähetystöjä vähiten aluemaista paikalla, joten se on tietynlainen paradoksi. Olemme nyt kuitenkin joka tapauksessa vahvistaneet läsnäoloamme siellä. Entä sitten eteläinen alue ja kysymys siihen liittyen? Emme halua dramatisoida liikaa asiaa. Jotkut ovat puhuneet siitä, että maa voi mahdollisesti jakautua kahteen vakiiven ympärille. Olisi syntynyt vahvi, tukea etelässä ja taas väliaikaishallituksen taakse asetuttaisiin pohjoisessa. Näin ei kuitenkaan tapahtunut, koska presidentti Bakievin olinpaikka ei on, on mitä ilmeisemmin erään laakson alueella, joka taas puolestaan jakautuu kolmen valtion välille. Ja aikanaan tämä sen aikainen valinta on paljonkin vaikuttamassa nykyiseen tilanteeseen. Olemme saaneet nähdä ettei presidentti Bakijev kuitenkaan saanut tiukkaa tukea etelässä taakseen. Yksi haasteista ja viesteistä, joita haluamme nyt välittää, on se, että väliaikaisen hallituksen on pysyttävä yhteydessä koko maahan. Ei voida ajatella, että pelkästään Piskekistä käsin asioita hallinnoidaan. Jos kerran halutaan muutosta ja demokratiaa, on toimittava niin, että ollaan kuulolla, käytettävissä ja, ja harjoittaa seurantaa koko maassa, siis ei pelkästään pohjoisessa, vaan myöskin etelässä. On saatava aikaiseksi tasapaino koko rakennushanketta silmällä pitäen sillä tavoin, että kaikki osapuolet otetaan mukaan ja loppujen lopuksi pyritään säilyttämään maan yhtenäisyys. Vuoropuhelu on tärkeää tässä mielessä pelko siitä, että maa jakatusi kahtia, lienee turha. Jokainen nyt pidättää hengitystä ja odottaa, mitä tapahtuu, mutta ei mielestäni ole syytä kuitenkaan dramatisoida liikaa, joskin totta on, että repeytymiäkin voi tulla. Etnisen liikehdinnän vaara on myöskin olemassa, emmekä saa nyt tässä yhteydessä tehdä virhettä olette saaneet jo esimerkkiä siitä, että neljä viisi päivää sitten Piskekin ympäristössä tapahtui murde, murhia, viisi henkeä menetti henkensä, mutta loppujen lopuksi kyseessä ei ollut mikään etninen taistelu, vaan mafia tyyppinen taistelu toiminta-alueesta kysehän on alueesta, jossa asuu paljon henkilöitä, jotka ovat jo vasta hiljattain saapuneet alueelle ja, ja siellä syntyy tällaisia yhte, yhteenottoja. Ne eivät kuitenkaan ole siis etnisiä, vaikka henkilöt ovat sinänsä etnisesti eri ryhmiä edustaakin. Myöskin venäläisten kanssa ollaan jatkuvasti yhteydessä, mutta ei meidän kannata ruokkia – sellaisia pelkoja, jotka mahdollisesti jatkossa saavat liian suuret ulottuvuudet. Sitten eh, herra Volbak, joka on tällä hetkellä Piskekissä, hän pyrkii työstämään myöskin vähemmistö eh, kysymyksiä ja, ja Venetsian komission eh, toimesta niin ikään pyritään työstämään uutta parlamentaarista demokratiaa, joten nämä ovat seikkoja, joita on syytä tarkastella, eikä, eikä siis ruokkia pelkoja. Epävakainen tilanne paikalla, se on vallitseva olotila. Kuitenkin viranomaiset ja hallitus on tästä tieto, ovat tästä tietoisia. Entä sitten Kansanäänestys selvää on, että sen mahdollisimman hyvä toteuttaminen edellyttää sitä, että kansainvälisellä tasolla työtään koordinoittava mahdollisimman paljon, jotta vaalit voisivat toimia hyvin. Etyjärjestön tarkkailijat lähetettäneen paikalle ja tämä koskee sekä kansanäänestystä että vaaleja. Sitten vielä strategiasta pari keskeistä kysymystä. Tämähän on asia, jota kysyttiin useaan otteeseen. Ensinnäkin strategia läpikäynti on tällä hetkellä äh, menossa. 2007 se käynnistettiin ja kolmen vuoden jälkeen tehdään tilannearvio. Neuvosto ja komission edustajat yhdessä Ruva Astonin kanssa äh, käyvät läpi systemaattisesti koko ohjelmaa. Emme me voi todeta, että että äh, tilanne on sellainen, että tehdään ratkaiseva muutos ja muutetaan kaikki. Ei, meidän on nyt äh, tutkisteltava tilannetta kriittisesti ja mietittävä sitä, millä tavoin tilannetta voidaan parantaa ja, ja millä tavoin voidaan rikastuttaa toimintatapaa. Esimerkiksi äh, turvallisuuskysymykset, Afganistani, Irani ja, ja muiden uusien uhkien, islamististen uhkien edessä tarvitaan entistä tiukempaa vuoropuhelua, tiukempaa kuin mitä alkuun näytti. Euroopan unioni on sitoutunut eh, siihen, että alueellinen yhteistyötoimintamalli saadaan aikaiseksi. Myöskin integroitu eh, rajahallintojärjestelmä olisi tarpeen ja, ja sama koskee myöskin huumekaupan valvontaa. Näitä ei aikoina vielä otettu mukaan strategiaan. Nyt olemme siis tutkimassa tilannetta ja strategian toimintaa. Haluamme näin kolmen vuoden kokemuksen jälkeen tehdä tiettyjä teknisiä tarkistuksia ja, ja miettiä, millä tavalla uudistamme tätä toimintaa. Olemme saaneet vakavahenkisiä merkkejä siitä, että kaikki ei ole toiminut hyvin, mutta joka tapauksessa tulppanivallankumouksen jälkeen Euroopan unioni päätti sitoutua tilanteeseen mutta Biskekin tapahtumat jo vuonna 2005 maaliskuussa olivat lähtölaukaus meidän strategiallemme, joskin sitä käynnisteltiin vasta myöhemmin samana vuonna. Nyt meillä on uusi ulkoasianhallinto Lissabonin sopimuksen myötä ja sen myötä edustustoja tulee viisi. Äsken sanoin, että Uzbekistan, Turkmenistan ovat vielä odotuslistalla siinä mielessä, että siellä ei vielä ole lähetystöjä eikä edustustoja. Eli meillä on vielä paljon poliittista investointityötä tehtävänä. Meidän on saatava aikaiseksi täydellinen EU-verkosto paikan päälle ja, ja sitten tutkimme sitä, millä akseleilla ja mitä teemoja on syytä työstää. Esimerkiksi maahanmuuttokysymykset, turvallisuuskysymykset, huumekaupan vastainen toiminta, terrorismin vastainen toiminta. Näitä kaikkia on kehitettävä. Ja vielä lopuksi toteaisin, myöskin kulttuurillisen ulottuvuuden kehittämiseen. Tällä hetkellä alueella puhutaan Venäjä, ja se on siis historia mm, historiallisesta syistä vallitseva tilanne. Mutta esimerkiksi Euronius on jo tehnyt hyvää työtä paikalla. Usein eri keskiasian valtioiden edustajat, presidentit ja muut toteavat kuulensa asioita euro Myösistä, joten näyttää siltä, että he etsivät tietoa myöskin muista lähteistä. Joten tämä on myös yksi meidän strategioistamme, yksi sen osista tulevina vuosina. Kiitos tohtori Morelli. Teidän vastauksenne oli varsin tyhjentävä. Saamme hyvää ja, ja tervetullutta tietoa näistä tärkeistä kysymyksistä Keski-Aasian alueelta. Esityslistalla on äh, seuraavana äh, Georgian äh, kriisi. Ja nyt pyytäisinkin edustaja Kelleriä asettumaan puheenjohtaja Bartolotsin paikalle. Kiitos muuten teille. Ja nyt Kaukasuksen, Etelä-Kaukasuksen edustaja herra Peter Severit on niin ikään tervetullut äh, tänne eteen. Kyseessä on äh, Euroopan unioni, Georgia sekä valtuuskunnan vali, valiokunnan äh, työn esittely. Kysymyksessä on paikan päälle tehty matka ja nyt saamme kuulla selvityksen siitä, millä tavoin matka sujui. Saamme kuulla myöskin kansalaisyhteiskunnan puheen kansalaisyhteiskunnan merkityksestä ja ylipäätään Euroopan unionin seurantatyöstä alueella. Kyseessä oli siis 29. ja 31. maaliskuuta tehdystä matkasta ja antaisin nyt puheenvuoron Georgia vastaaville eh, edustajille. Toivon, että pysyttäydytte puheenvuoroissanne noin 7-8 minuutin aikarajoissa tai maksimissaan 10 minuuttia voin ajatella teille antaa, jotta saamme muut esitysistään kohdat eh, käydyksi läpi. Olkaa hyvä. Mr. President. Kiitoksia puheenjohtaja. Hyvät kollegat, lyhyesti haluaisin käsitellä kahta tasoa raportissa. Ensimmäinen on se, mitä oikeastaan tapahtui, ja toiseksi haluaisin ottaa esille joitakin näkökohtia, joitakin läksyjä, joita pitäisi muistaa Tbilisin vierailustamme. 12 tapaamista oli tässä Ylisissä 29.31. maaliskuuta yhteistyövaliokunnassa neljä parlamentin jäsentä, ei siis kovin monta, vain neljä. Ohjelma, esityslista, vierailut, kokoukset, kaikki oli hyvin intensiivistä aikaa. Keskustelut georgialaisten kanssa keskittyvät seuraaviin aiheisiin. Ensinnäkin niin kutsuttu toinen demokraattisten reformien aalto. Sitten tulevat paikallisvaalit olivat huomion keskiössä 30. toukokuuta, kuten tiedätte. Kumppanimme Georgiassa, heillä on siellä paikallisvaalit. Sitten tämä globaali talous- ja rahoituskriisi. Ja miten georgialaiset vastaavat tämän kriisin haasteisiin ja mitä sosiaalisen suojelun politiikkaa hallitus on omaksunut. Etnisten vähemmistöjen tilanteessa keskusteltiin, kuten myös sisäisesti siirtymään joutuneiden asemasta ja pakolaisista. Saimme eh, yksityiskohtaisempaa tietoa Abhaasian ja Etelä-Sötian rajan asioista – valvontajärjestelyt, Geneven keskustelujen mahdollinen edistyminen. Georgian osallistuminen itäiseen kumppanuuteen oli myöskin keskusteluissa mukana ja alueellista yhteistyötä Etelä-Kaukasuksella ja Mustalla merellä ja niiden alueella, josta keskusteltiin, hyväksyttiin. Sitten loppu julkilausuma ja ähm, suositukset, näinhän ei käynyt Azerbaidsanin delegaation kanssa, jo, niin kuten jotkut teistä muistatte. Ensimmäinen päivä oli hyvin mielenkiintoista, kun ohjelma aloitettiin tapaamisilla, joissa oli paljon mukana körkialaisia kansalaisjärjestöjä, tiedotusvälineiden edustajia ja opposition edustajia. He kertovat meille valmisteluista ja pelissä olevista asioista ennen paikallisvaaleja ja voin sanoa, he ovat hyvin kriittisiä, ne voi lyhyesti sanoa, kriittisiä asioiden tilaa kohtaan, ihmisoikeuksien suojelussa, tiedotusvälineiden moniarvoisuudessa ja koskien heidän mahdollisuuksiaan osallistua reilusti pidettäviin paikallisvaaleihin. Teimme sen yhteisen johtopäätöksen, että hyvin toimiva demokratia, toimivat instituutiot, kuten myöskin ihmisoikeuksien kunnioitus ja oikeusvaltio ovat olennaisia modernin Georgian kannalta. Sen jälkeen oli kahdenvälinen tapaaminen presidentti Sakashvilin kanssa, varapääministerin kanssa ja Euroopan integraatioministerin kanssa ja monien muiden Georgian viranomaisten hallituksen kanssa. Meillä oli myös mahdollisuus viimeisenä päivänä tavata EUn seurantamission edustajia ja meille kerrottiin tilanteesta tässä hallinnollisella rajalla. Elokuun 2008 sodan jälkitilanteessa Gorein matkustimme ja tapasimme sisäisesti siirtymään joutuneita ja pakolaisia. DD Kurvelitin leirillä, joka on Silmarin alueelle hyvin lähellä rajaa. Mutta lyhyesti haluaisin ottaa esille muutamia näkökohtia ja läksyjä, jotka mielestäni siltä piti oppia – ja politiikkamme kannalta, Georgian politiikkamme kannalta. No ensinnäkin, tila, tilanne hallinnollisilla rajoilla etelä ja Abhasian osalta on ollut rauhallinen monien kuukausien ajan. Ei ole Geneven neuvotteluissa konfliktin osapuolten välillä liikkumista eikä niissä ehdoissa jo, jo, olosuhteissa, joissa EUn valvontamissio toimii. Venäjä paikallisten sota, aseistettujen joukkojen kanssa äh, estävät monet valvontaa missiomme pääsyn muualle kuin Georgian alueelle. Georgian sisäpolitiikka on tilanteessa, jossa vaalitsevana ovat paikallisvaalit. Siihen kuuluu Tbilisin kaupunginjohtajan ensimmäinen välitön vaali 30. toukokuuta, kuten mainittiin vaaleissa on paljon enemmän painoa kuin paikallisvaaleissa yleensä, koska ne ovat viimeiset nyt muutamiin vuosiin. Parlamenttivaalit ovat vasta vuonna 2012 ja presidenttivaalit 2013. Huomasimme, että on sellainen tilanne, että poliittinen johto ja niille lojaali tiedotusvälineet osoittavat merkkejä siitä, että ne käyttävät ulkoisia jännitteitä välineenä varmistaakseen de facto valtamonopolinsa paikallisvaalien kautta. Monet teistä ovat saattaneet kuulla 30 minuutin tällaisen feikkidokumentin esittämisestä TVssä oletetusta Venäjän uudesta hyökkäyksestä, jota Georgian oppositio olisi tukemassa. Kuulemme siellä, että nämä lähetykset aiheuttivat laajalle levinnyttä, levinnyttä paniikkia, jossa oli siis enemmän keskenmenoja, niihin keskemenoja keskimenoja, sydänkohtauksia ja niin edelleen. Ja EU-mission täytyi auttaa nopeasti rauhoittamaan tilannetta. Tämä pelaaminen ulkoisten jännitteiden kanssa tietysti ei sovi yhteen valvontamission tarkoituksen kanssa, että voidaan varmistaa turvallisuus. Me olemme sitä mieltä, että presidentti ja muukin poliittinen liitti Georgiassa, niiden ei pitäisi uhkailla äänestäjiä ja kehitellä uhkia, vaan johtaa normaalisti toimivaan demokratiaan maata on tietysti tilaa muillekin puolueille kuin venäjämielisille. Ja paikallisvaalit tietysti tarjoavat erityisen hyvän mahdollisuuden tässä mielessä. Lisäksi on erityisen tärkeää, että EU, joka on Georgian pääkumppani, että sillä on vaikutusvaltaa Georgiassa ja sitä täytyy käyttää. Georgia on ehkä yksi suurimmista talousapumme ja muunkin avun saajista. Ja tämä on myös yhteisessä julkilausumassa, kuten huomataan. Sokerina pohjalla jos pidetään yllä e, tai se, että pidetään yllä EUn tukea haavoittuvassa samalla Georgialla on edelleen tärkeää, niin että edistetään EUn turvallisuus- ja energiaturvallisuustavoitteita. Varmistetaan, että meidän tukemme menee Georgian maana, ei pelkästään Georgian viranomaisille. Tämä on olennaista. Ja tämä on yksi päätavoitteistamme, joka meidän täytyy yhdessä saavuttaa. Kiitoksia. Grazie, onorevole Thaler. Kiitos, edustaja Thaler. Ja sitten seuraava puhuja kolme minuuttia. Kiitoksia puheenjohtaja. Suurella huomiolla seurasin herra ministerin esiintymistä, ministeri Tallerin esiintymistä. Olen sitä mieltä, että kuten Slovenian tapauksessa – joku televisio tai radiokanava esittää ohjelman, joka aiheuttaa suurta levottomuutta, niin ei siitä Slovenian hallitusta syytetä. Hyvä edustaja, hyvin kritikoitte sitä äh, tai Gruusian hallitusta tästä televisio-ohjelmasta. TV- ja mediayhtiöltä, joka ei ole hallituksen televisioasema, jos 30-luvulla olisitte ollut amerikkalainen edu, kansanedustaja, niin oli tämä kuuluisa Orson Wellesin radiolähetys, joka esitti marssilaisten hyökkäyksen radiossa Amerikkaa vastaan, niin varmaan olisitte kritisoineet tätä amerikkalaista radioasemaa. Minä kuitenkin ehdottaisin, että Otetaan huomioon tilanne, jossa lehtimiehet, media, niillä on tavoite, että ne saavat enemmän kuulijoita ja katsojia ohjelmalla, niin he tekevät mitä tekevät, eivätkä välttämättä aina saa syyttää kaikesta ja kritisoida kaikesta presidentti Sakasvilia. Haluaisin kuitenkin selkeästi olla samaa mieltä teidän kanssanne, siitä, että siis delegaation Tallerin puheenjohtajan kanssa olen samaa mieltä, että täytyy ylläpitää olennaista aputasoa Georgialle. Sehän on aikamoinen avunsaaja EUn puolelta. Mutta kyseessä on mai, joka on, maa, joka on tällainen eturintama maa, joka on, ottanut, joka on tehnyt strategisen päätöksen yhteistyöstä EUn kanssa toisin kuin Armeenia. Se on siis Venäjän vaikutusvaltaista ja taloudellisesta äh, vaikutusvallasta irtautunut. Ja se, siitä sitä rangaistiin, joten siinä mielessä meidän pitäisi tätä maata edelleenkin auttaa. En näe tässä tätä eroa, josta te puhuitte, että ero, maalle, äh, ero avusta maalle ja avusta äh, kansalaisille tai hallitukselle. Siellä on yksi hallitus, ei niitä useampia ole. Kiitoksia Morille rehellisyydestä. Sanoitte, että EU EUn osalta Ranskan ja Saksan lähetystöt siellä avataan. Sanon suoraan, että EU on enemmän kuin yksittäisten jäsenvaltioiden intressit. Grazie, onorevole Czarnecki. Kiitos, edustaja Czarnecki. Seuraavaksi puheenvuoro. Seuraava puhujilla kolme minuuttia. Kiitos puheenjohtaja. Meidän pitäisi koko parlamentissa tukea Georgian itsenäisyyttä ja alueellista koskemattomuutta. sen pitäisi olla yksi kulmakivistä Euroopan parlamentin kannassa, jos ajatellaan Georgian tapahtumia. Ja meidän pitäisi yrittää välttää sotilaallista toimintaa tavalla tai toisella niin, että voisimme tällä tavoin saavuttaa tavoitteemme rauhallisesti. Minulla on useita kysymyksiä Miten uskotte, että poliittiset tapahtumat vaikuttavat vaaleihin? Siis puhun poliittisista tapahtumista, en pelkästään demokratisoinnista. Mitä tulee Abhasiaan ja Etelä-Ossetiaan, onko sielläkin tarkoitus pitää vaali? Kiitos. Kiitos. Ösin kolme minuuttia. Täydentäviä kysymyksiä tähän raporttiin. Minä sen huolellisesti luin. Tässä raportissa puhutaan uuden todellisen kansainvälisen turva, rauhanturvajoukon perustamisesta. Onko oikein, että tämä rauhanturvajoukko sitten niin kuin, että sillä olisi tällainen laaja mandaatti? Onko se totta? Ja suunnitellaanko, että EU-maat osallistuisivat tähän rauhanturvajoukkoon? Ja mikä ovat Venäjän reaktiot tähän ehdotukseen? PCC-raportissa hyvin selkeästi kritisoidaan Venäjää jossain kohdin. Missään kohdassa ei kritisoida Georgiaan aggressiota. Kun oli tämä EU-tutkimuskomissio, niin sehän totesi, että se oli eh, konfliktin alkamisen syy. Eikö tämä ole vähän yksipuolinen tuomitseminen tässä raportissa? Ja raportissa puuttuu minusta myös maininta turvallisuuskoulutuksesta, jota Yhdysvaltain taholta edelleen Georgian joukoille annetaan. Pidättekö tätä koulutusta järkevänä? Miksi sitä ei mainita? Mitä ajattelette senaattori Richard Lugan vaatimuksesta, että EUn ja Yhdysvaltain täytyisi Georgiaa tukea sotilaallisella ja varustaa sotilaallisesti Georgiaa monivuosien ajan? Missä on ero Kosovan ja Georgian tilanteiden välillä, jotka mielestäni ovat samanlaiset? Grazie onorevole Lösing. Il... Ehm, Kiitos edustaja Lösing. Ja tähän päätämme edustajien puheenvuorot ja annan ensin puheenvuoron herra Morellille, koska hänen on lähdettävä täältä noin kello viideltä ja haluaisimme kuitenkin tietää, mitä ajattelette näistä puheenvuorosta. Ja ehkä voisitte kertoa myös neuvotteluprosessista ja mitä tulee Geneven neuvotteluihin 30. maaliskuuta. Ehm, non so se c'è una richiesta di intervento. Tiedä, halutaanko vielä käyttää haluaako äh, edustaja Lunacek käyttää puheenvuoron? Siinä pyytäisin, että kohteliaasti kuuntelisitte minuutin verran seuraavaa puhujaa vielä. Perché lei è relatrice... No. Eh, no, era presente, era presente alla... Niin, siis kun te olitte läsnä valtuuskuntamatkalla uskoakseni, vai miten se oli? No niin, oli niin tai näin, niin puheenvuoron teillä. Rapporteur for, for Georgia, but I was part of the... En ollut Georgia esittelijä, mutta olin delegaatio matkassa mukana. Meillä oli viera- vierailu parlamentaarisen yhteistyökomitean. Vaikka nyt en ollut täällä aiemmin, en tiedä mitä paljon on sanottu. Mielestäni tärkeät näkökohdat, jotka tulivat sille viran aikana, olivat se, että EUn missio on tärkeä. Sitä pitäisi myös vahvistaa ja parantaa. Erityisesti kun hallintorajojen yli on projekteja, jotka voisivat parantaa ihmisten elinoloja molemmilla puolilla, erityisesti Etelä-Ossetiassa, jossa olimme vierailla myös. Toinen asia, joka mielestäni oli hyvin ongelmallinen, on se, että millä tavalla vaaleja valmistellaan. Tämä pelaaminen vaalialueiden kanssa, vaalilistojen rakentaminen Tbilisin alue erityisesti, että saadaan ääniä hallitseville puolueille. Ja viime on ollut huomiota joiltakin puolueetuksia, oli vihreä puolue, josta minkä jäsenmenikin olen. Ja olen totesin, että pitkän aikaa oli rekisteröintiongelmia, pystynyt rekisteröimään jo toista kertaa, koska, niin jos voin kommentoida tähän tapaan, niin hyvin outo tapa oli identifioida ihmisiä ja että mitkä olivat vaalikomiteat, joissa puolet on hallituspuolueet, taas puolet ei. Ja tässä tapauksessa tasapaino on vähän vaikea saavuttaa siinä mielessä, että olisi todellakin riippumaton vaalilautakunta tai monet kansalliset ovat vaatineet ja kommentteja tuli muiltakin puolueita, jotka olivat kohdanneet. Ja siinä kun vaalikomissio haluttiin perustaa kansallisesta kandidaatti, mutta häntä ei hyväksytty. Myöskin vapaus heidän edustajia, joita tapasimme, jotka kovasti kritisoivat sitä tapaa, jota heille oli kohdeltu, miten heillä on ongelmia todellakin päästä lähettämään ohjelmia. Presidentti Sakashvili, tapasin hänet myöskin, mainitsimme tästä asiasta hänelle, jolla tämä mediahuijaus oli tehty. Presidentti reaktoi, sanoin, että kyllä hän sitä tiesi, mutta hän olisi sitä kritisoinut kyllä, mutta tällainen että on yhteinen vihollinen tietysti, mutta se, että se estää itsekritiikin eräällä tavalla, mikä sitten saisi maata eteenpäin demokraattisen uudistuksen tiellä, mielestäni on hyvin ongelmallinen tapa. Mutta lyhyesti olemme tehneet yhteisen päätöslauselman Kerkeän parlamentin kanssa, jonka varmaankin olette nähneet. Mutta Euroopan parlamenttina meidän täytyy seurata tilannetta ja toivottavasti voimme tehdä sitä yhdessä kanssamme. Kiitoksia. Grazie, onorevole Lunacek. La... Kiitos, Lunacek. Ja puheenvuoro erityislähettiläs Morelle, jos mahdollista, niin viitisen minuuttia. J'ai déjà beaucoup parlé, il faut que Puheenjohtaja, kiitokset näistä kysymyksistä ja, ja myöskin selvityksestä, jota valtuuskuntamatkan myötä saatiin kuulla. Geneven keskustelut ja 12. 8. ja 8.9. käydyt keskustelut Ranskan edustusta, koko Euroopan unionin edustusta hallinnointialueella. Tämä kaikki on tärkeää. Olemme kaikki itse asiassa samassa kerroksessa Frossartin eh, tiloissa, joten <clears throat> Työtä on paljon ja, ja kaiken perustana ovat Geneven keskustelut. Jonkun verran turhautuneet, että kuitenkin on, mutta niin kuin sanottu, Geneven keskustelut liittyvät tiiviisti Georgian tilanteeseen. Meillä on myöskin päätöslausuma, joka on valmisteltu. Nämä kaikki ovat siis osia kokonaisuutta. Me pyrimme YK, <coughs> YK kanssa ja etujärjestön kanssa yhdessä löytää ratkaisun tähän kansainväliseen kriisiin. Se on siis sinänsä kestoltaan lyhyt, mutta sillä on suuret vaikutukset kansallisen tilanteeseen. Niin kuin äsken puheenjohtaja sanoi, kyseessä on kymmenessä tilaisuus, jossa asia on käsitelty, mutta loppu suora ei vielä hämmentä, nimittäin keskustelu kylläkin etenee etappi etapilta. Meillä on kuitenkin olemassa vieläkin tavalla sotatila ja, ja Georgian sisäiset jännitteet, se jakautuminen lähes tulkoon kahtia ja myöskin tunnustamiskysymykset. Ainoastaan pari-kolme maata on itse asiassa tunnustanut Georgia tämänhetkisen tilanteen. Ja siksi meidän pitäisi päästä nyt eroon tämänhetkisestä tilanteesta, panostaa kansallisen väestön elinolosuhteiden parantamiseen, humanitaariseen apuun – ja pikkuhiljaa saada aikaiseksi taas uutta turvallisuutta ja sen jälkeen lähteä liikkeelle eh, poliittisten kysymysten eh, <clears throat> ratkaisemista, ratkaisemisesta järjestelmällisesti pikkuhiljaa on pyrittävä luomaan lisää luottamuksen eh, henkeä. <clears throat> Mutta niin kuin sanottu, emme missään tapauksessa halua päätyä tilanteeseen, jossa vastakkaisasettelua syntyy asiasta kuin asiasta. Me haluamme nyt lisätä vakautta ja, ja poistaa erilaiset jännitteet alueella olevien asian osaisten ja, ja eri valtioiden välillä myöskin. Genevessä yritämme myöskin joka toinen kuukausi tehdä tilannearvion. Saamme raportit paikan päältä ruohonjuuritasolta myöskin <clears throat> vähemmistöjen tilannetta selvitetään, erilaiset <clears throat> ihmisten ihmisiä kokoavat keskukset, niiden tilannetta selvitetään ja muutoinkin Singvalin tilannetta pidetään jatkuvasti silmällä. Tämä kaikki on jatkuvaa seurantatyötä, siis ei mitään silloin tällöin tapahtuvaa kokoustamista. Meillä on itse asiassa 60 kymmentä erilaista toiminta-akselia, ja me tuemme myöskin Euroopan unionin tarkkailumissiota, koska sillä on taas suurta merkitystä nimenomaan ennaltaehkäisevänä työn kannalta ja haluamme tällä tavoin estää yhteenotot paikalla. YK ei ole enää läsnä eikä niin ikään etyjärjestö. hiljaa vastuu on siirtynyt meille Euroopan unionina, joten Euroopan unioni on täysin sitoutunut Georgian tilanteeseen ja erityisesti Geneven keskusteluissa meillä on ollut olemassa oma sihteeristö tätä silmällä <clears throat> pitäen. Tällä eh, hetkellä meidän on, <clears throat> niin kuin sanottu, eh, ollut pakko toimia sillä tavoin, että <clears throat> rauhoitamme eh, tilanteen paikan päällä ja, ja joka tapauksessa, kun syntyy paniikkia syntyneistä tapahtumista, pyrimme, pyrimme välittömästi rauhoittava tilannetta, mutta siitä huolimatta tietenkin kyse oli sotatilasta. Meidän läsnäolomme on mielestäni välttämätöntä ja meidän on syytä olla tyytyväisiä siitä, että 350 henkilöä 25 maasta on jatkuvasti paikan päällä <clears throat> turvaamassa vakautta ja, ja vähentämässä kaiken tyyppisten riskien syntymistä. Meidän on siis edistyttävä ja rakennettava pohjaa tulevalle tilanteelle. Imedin tilanne on myöskin yksi huolestuttava äh, kysymys. Jotkut sanovat, että meidän on tuomittava syylliset ja, ja me YK ja etujärjestön kanssa olemme toimimassa yhteistyössä ja Genevessä meidän tehtävämme on nimenomaan antaa tietoa ja pyrkiä parantamaan tilannetta, eikä missään tapauksessa ole syytä lisätä paniikkia. Kaikki perustuu luottamukseen ja se edellyttää myöskin tiedonvaihtoa. Me olemme jo ajatelleet eh, erilaisia <clears throat> Euroopan unionin mission siirtooperaatioita. Meillä on myöskin satelliittitoimet eh, käytössämme. Ja kaiken kaikkiaan eh, esimerkiksi Euroopan unionin satelliitti keskus on varsin hyvin toimiva ja, ja hyödyllinen. Teemme siis kaiken tyyppistä <clears throat> myönteistä toimintaa, ihan eri puoltakin asiaa tarkastelee, mutta me pyrimme nyt rikastuttamaan kaikkia toimintaamme ja seuraavassa Geneven kokouksessa tulemmekin palaamaan asiaan. Kokous järjestetään 8.6. muotoinaan. Geneven keskustelujen eh, merkitys ja toimin paikan päällä harjoitettavan toiminnan merkitys on siis suurta. Rova Lunacek, eh, olen lukenut teidän mietintönne ja, ja tarkistuksenne, ehdotuksenne. Te puhuitte tietyn tyyppisestä rautaesiripustakin ja, ja maan jakautumisesta. Ymmärrän, mitä täällä tarkoitatte ja voin antaa teille samantyyppisen esimerkin. Meidän tarkoituksemme on nyt edesauttaa niiden ihmisten elämää, jotka joutuivat erotetuksi esimerkiksi Abkhasian kansan tilanne eh, laaksossa, joka on jaettu kahtia – Ajattelen nyt esimerkiksi erään pienen kylän lapsia, jotka joutuvat perheiden valintojen vuoksi siirtymään toisen e, koulun ja tällä tavoin ainoastaan pieni vähäpätöinen joki pystyy erottamaan tällä tavoin ihmiset toisistaan ja, ja se pakottaa myöskin tietynlaisiin valintoihin. Nyt me haluamme päästä tästä eteenpäin. Me haluamme päästä veron kierrosta, jatkuvasta korruptiosta, vääristä verokantomallesta ja tämän tyyppisestä toimista. Halutaan nyt päästä yksikantaan eroon. Me haluamme myöskin selvät valtion rajat myöskin Venäjän kanssa. Ja meidän tehtävämme tässä on se, että me haluamme vahvistaa hallintoa ja tasapainottaa ja <clears throat> tasata ylipäätään ihmisten eh, elämää paikan päällä. Kiitos näistä täsmällisistä vastauksista ja mielenkiintoisesta vuoropuhelusta koska teidän oli määrä lähteä kokouksesta noin 7, kello 17, niin äh, niinpä sitten äh, ja kiitämme teitä vielä kerran läsnäolostanne täällä ja jatkamme kokousta. Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin esittää joitakin yleisluontoisia kommentteja. Ensiksikin Mm, haluaisin sanoa sen, että tietysti paljon on vaakakupissa parhaillaan, ennen kaikkea Georgiassa. Ja tässä on kysymys strategisista joihinkin erityistapahtumiin strategiatasolla meillä on sellainen tilanne, jossa Georgialla on edessään valinta ja parhaillaan poliittista keskustelua käydään sen vaihtoehdon välillä, että lähestyttäisiin Eurooppaa, eli rakennettaisiin vaurautta ja turvallisuutta siten, että liikuttaisiin mahdollisimman lähelle Euroopan unionia. Toisaalta on vielä sellainen poliittinen vaihtoehto, jossa on kysymys huomattavasti itseriittoisemmasta Georgiasta, jossa Eurooppa-vaihtoehtoa pidetään sellaisena, joka sitoisi hallituksen johdon kädet Georgiassa sellaisessa tilanteessa, jossa Georgialla on edessään erilaisia vaaroja, joita hallitus ja johto tuntee ja joita Euroopan unioni ja muut ulkoiset kumppanit eivät ymmärrä. Ja tämä on saanut aikaan hyvin hermostuneen ilmapiirin tällä hetkellä, jonka olemme nähneet ilmenevän esimerkiksi, mitä tulee tähän äh, huipputus TV-showhun ja niin edelleen. Ja toinen asia, joka on tässä vaakakupissa, jonka haluaisin mainita, on Georgian demokratian kohtalo. Kuten on mainittu, Georgialla on edessään paikallisvaalit, sellaiset vaalit, jonka, joiden merkitys on huomattavasti suurempi kuin normaalisti paikallisvaalien. Eli tässä on kysymys eräänlaisesta kenraaliharjoituksesta ennen hyvin tärkeitä parlamentti- ja presidentinvaaleja parin vuoden kuluttua, ja tässä on hyvin myrskyinen kausi Georgian poliittisessa historiassa hätätila vuonna 2007, sota vuonna 2008 ja sitten laajamittaiset mielenosoitukset, jotka jatkoivat kolme kuukautta vuonna 2009. On selvästi asioita ennen vaaleja, ja on kysymys siitä, että salliiko ilmapiiri vapaat vaalit ja sitten vaalien jälkeenkin on sellainen tilanne, siis jossa on kysymys siitä, että vastustaako oppositio itse vaaleja vai vaalitulosta. Ja meidän on tässäkin toimittava aivan kuten vuoden 2007-2009 poliittisten kriisien yhteydessä. Ja seuraava asia vaakakupissa on konfliktitilanne konfliktialue yksinkertaistaakseni asioita vielä tässäkin, niin poliittinen valinta, jota Georgian hallitus on saanut miettiä, on joko kysymys siitä, että eristetään konfliktialueet tai savustetaan ne ulos, tai sitten yritetään saada aikaan rauhanomainen ratkaisu näille konflikteille – Vastaus saattaa vaikuttaa tietysti hyvin yksinkertaiselta, mutta Georgian näkökulmasta se ei ole ollut mikään yksinkertainen. Meidän tehtävämme on yrittää avomielisiä tukea Bilisissä ja myös toisella puolella. Olemme ryhtyneet joihinkin toimiin jäsenvaltiot poliittisessa ja turvallisuuskomiteassa viime vuoden lopulla keskustelivat – poliittisesta asiakirjasta, jossa kysymys oli parametreista sille, että EU ei tunnustaisi, mm, siis on sanottu, että halutaan Abhaasian ja Etelä-Ossetian väestö. Siis pyritään konflikti ratkaisemaan ja yritetään eri osapuolten välillä rakentaa luottamusta eh, ja niin edelleen, siis yli hallintorajoja. Se, että ei tunnusteta ja toisaalta sitoumus, niin nämä ovat saman politiikan kaksi tärkeää jalkaa. Siis se, että nämä alueet edistettäisiin, ne mielestäni ovat tarkoituksen vastaisia ja vaarallista politiikkaa jos kysymyksessä olisi sitoumus, ja silloin saattaisimme joutua tällaiselle kaltevalle pinnalle. Mitä tulee Georgian hallitukseen, niin haluaisimme antaa neuvoa Georgian hallitukselle, mitä tulee miehitettyjen territorioiden alueiden politiikalle. Ja meillä on se asiantuntija jo tätä varten valittu. Ja taustana on se, että yhteyksiä olisi sekä Bilisin ja konfliktialueiden välillä ja näin ollen voisimme hyvin tärkeässä roolissa olla. Ja neljäs asia, joka on vaakakupissa vielä, se liittyy Georgian suhteisiin sen naapureihin. Venäjä tietysti on kaikkein suurin ja haastavin naapuri ja samalla the um, relationship is stagnating because of Russia's failure to... Siis Venäjähän ei ole voinut täyttää täysin äh, tulitaukositoumuksia. Me olemme nähneet pyrkimyksiä parantum, parannuksiin ennen kaikkea siten, että on rajanylityspaikka avattu Venäjän ja Georgian välillä. Mutta tässä on kysymys sellaisesta suhteesta, jossa on hyvin vähän virallisia yhteyksiä ja kysymys on pikemminkin hyvin suuresta epävarmuudesta ennen kaikkea, mitä tulee Georgian reaktioon niihin yhteyksiin, joita jotkut oppositiojohtajat ovat, joita oppositiojohtajilla on ollut Moskovaan. Ja siis tässä on ollut kysymys siitä, että on haluttu suorempaa puuttumista Georgian sisäpolitiikkaan. Suhteet Turkkiin ovat myös erilaisten, erila- arkaluontoinen asia. Turkki on strateginen kumppani ja välttämätön Georgian kumppani, mutta on joitakin jännitteitä ennen kaikkea, mitä tulee Turkin suhteisiin Abhasiaan esimerkiksi se, että sinne jatkuvasti, siis se on kysymys jatkuvasta kaupasta Turkin ja Abhasian välillä, ja kuten varmasti muistatte, oli koko joukko välikohtauksia viime kesänä. Ja kaikki tämä johtuu hyvin vahvasta Turkissa asuvasta Abhasian diasporasta. Meillä on kuitenkin joitakin erinomaisia välineitä, kuten esimerkiksi itäinen kumppanuus, assosiaatiosopimukset, vapaakauppa, viisumijärjestelyjen helpotus pääinstrumentteina. Ja jos me pystymme ajoissa toimimaan, niin uskon sillä, että kaikki tämä vaikuttaa hyvin suuresti vakauttavasti tähän hyvin hermostuneeseen tilanteeseen Georgiassa. Mitä demokratiaan tulee, niin meidän pitää samalla tavalla toimia kuin menneisyydessä. Ja kaikki tämä tulee olemaan tietysti hyvin vaikeaa. Meidän on varmistettava se, että kuitenkin kehitystie olisi myönteinen – vaikka ei yhtä niin myönteinen kuin olisimme odottaneet, ja meidän on jatkettava myös sitoumustamme, mitä näihin erillisiin alueihin tulee ja niihin voimiin, joilla on avoin suhtautumistapa. Ja meidän on jatkuvasti pidettävä yllä turvallisuutta. Ja Euroopan unionihan on kaikkein tärkein toimija sen varmistamisessa, että tilanne olisi vakaa hyvin vaikeassa tilanteessa, mitä tulee Geneven neuvotteluihin ja EUn valvontatehtävään. En halua enempää puhua tästä, koska PMOL on jo yksityiskohtaisesti kattanut tämän käsitellyt tätä. Kiitos. Kiitos lähettiläs Senevi ja vielä loppusanat herra Taaler. Äh, Let me... Kiitos puheenjohtaja. Lyhyesti haluaisin lisätä jotain siihen, mitä lähettiläs sanoi. Olen täysin samaa mieltä sen kanssa, mitä hän sanoi juuri. Meillä täytyy olla tietoilija siitä, että Georgian moderni yhteiskunta on poliittisesti puhuen hyvin polarisoitunut. Ja se oli se päävaikutelma, jonka saimme tapaamisista siellä ja jonka olen saanut muissakin yhteyksissä. Ja se, mitä yritimme tehdä, oli rohkaista poliittista kulttuuria, joka olisi enemmän mukaanottavaa eikä ulos sulkevaa. Ja tämä lumeuutinen, joka siellä monesti mainittiin tänään, oli esimerkki täysin päinvastaisesta, hyvin poissulkevasta toimesta. Oli mielenkiintoinen keskustelu presidentin kanssa ja hän sanoi, että dokumentti oli maksimaalisen lähellä sitä, mitä voisi oikeasti tapahtua. Tämä näyttää, ja muutkin olosuhteet näyttävät, että tällainen vaikutusvaltainen dokumentti ei ollut valmisteltu sattumalta. Toinen asia sitten vaaleista, ja että voivatko ne olla tehokkaat ja Pidetäänkö niitä myös etelä ja Abhaasiassa? Realisesti ottaen sitä ei voida odottaa, koska ei ole mahdollisuutta kentällä siihen. Tähän ehkä liittyy myös kysymys eh, Rova Löysingiltä niin kutsutusta ehdotu- tai ehdotuksesta niin kutsutusta uudesta kansainvälisestä rauhanturvajoukosta. Tämä on osa loppusuosituksia ja julkilausumaa, jonka uskoakseni saitte sähköpostilla. Mennään tuolla tietoa siitä, että EUn valvontamissio on se päävakauttava tekijäalue, kuten herra Moro sanoi. Meidän täytyy osoittaa kunnioitusta heidän työtään kohtaan. Se on erinomaista se työ ja heillä on kaikki tukemme. Ongelma on se, että koska Abhaasia ja etelä ovat vastahankaan ja Venäjän sänne mukaan lukien, he eivät voi toimia ylirajan. Ja tämä osa tekstistä sitä ehdottivat Georgian kumppanit. Siinä tulee sille heidän toive uudesta voimasta, joka toimisi molemmilla puolilla hallinnollista rajaa. Ja tietysti uskomme, että tämä on legitiimi toive Georgian puolelta. Tähän lopettaisin. On selkeää tai selvää, että Georgian kanta ja oppositiokin siellä on hyvin vakavissaan lähestyä EUta ja sitten tietysti lopputavoite on tulla EUn jäseneksi ja meillä tietysti on mahdollisuuksia helpottaa sitä prosessia, viisumihelpotus, assosiaatiosopimus niin edelleen. Ja näin tämän hyvin positiivisena prosessina Georgian EUn kannalta. Kiitoksia. Grazie onorevole Thaler per... Kiitos herra Thaler tästä loppupuheenvuorosta. Se oli varsin tyhjentävä ja täsmällinen ja kiitokset eh, niin ikään <clears throat> kaikille keskusteluun osallistuneille sekä alustajallemme. Siirrymme nyt eh, päivän esityslistan seuraavaan kohtaan, jossa kyseessä on eh, herra Peijon mietintö. Sen aiheena on Välimeren unioni. Hän tulee selvittämään meille lähinnä tarkistusten sisältöä ja myöskin poliittisten ryhmien laatimia kompromissitarkistuksia. Pyrimme tätä kautta nimittäin vähentämään esitettyjen tarkistusten määrää. Tämä mietintö on esityslistalla täysistunnossa toukokuussa. Ja silloin sitä äänestetään ja huomenna meillä täällä valiokunnassa järjestetään äänestys mietinnöstä. Muistan, että täysistunto järjestetään hyvin vähän aikaa ennen kuin hyppukokous, joka järjestetään 7. päivänä kuudetta. Välimeren unioni on äärimmäisen tärkeä aihe meille Euroopan parlamenttina ja siksi pidämme suuressa arvossa Välimeren unionin mietintöä. Haluaisinkin antaa ensin puheenvuoron äh, edustaja Pejonille, jotta hän voisi selvittää äh, meille lisää asiaa herra Messebeke, joka on unionin edustaja. Hän on osallistunut aikaisemmin meidän valiokuntamme töihin. Ja hän on taas tulossa vieraksi 23.6. Hyvin pian sen jälkeen, kun Barcelonan huippukokous on järjestetty ja hän tulee siinä yhteydessä selvittämään meille tuon tärkeän tapaamisen vaikutuksia ja sisältöä. Ja toivonkin, että olette runsaslukuisesti paikalla äh, tuossa yhteydessä, mutta nyt puheenvuoro on teillä, herra Pejan. Merci beaucoup, euh, monsieur le président, et en particulier. Kiitos puheenjohtaja, kiitokset siitä päättäväisyydestä, jota osoititte, äh, kun kyse oli Euroopan parlamentin suhtautumisesta eteläisen puolen ja Välimeren alueeseen. En halua nyt käyttää kovinkaan paljon itse puheaikaa, koska huomista äänestämistä varten ja sitä silmällä pitäen on syytä vielä kuulla kollegoja. Sydämelliset kiitokset on kaikille. Tämän aiheen käsittely ja muokkaaminen ei ole ollut kovinkaan helppoa ja ylipäätään koko Välimeren prosessin tukeminen sekä ei ole mikään helppo harjoitus. Meillä oli yli 200 tarkistusta ja lähes tulko 90 prosenttisesti kyseiset tarkistukset ovat rikastuttaneet alkuperäistä tekstiä. Ne ovat täsmäntäneet tekstiä, mutta samaan aikaan myöskin uskoakseni antaneet sille lisää painoarvoa. Luonnollisesti haluan esittää kiitokset eri ryhmien varjoesittelijöille. Roi Annakulle, jonka kanssa vielä tänä aamunakin asiaa kävimme läpi. Edustaja Wegelille kiitokset, Rova Flotrille. 25 kompromissiratkaisun yhteydessä onnistuimme luonnollisesti asiantuntevasti ja, ja päättäväisesti löytämään yhteisen vastauksen ja, ja ratkaisuja. Tätä kautta voimme tuoda esiin Euroopan parlamentin Obiossa Pudakubi. Nämä kaikki edustajat olivat myös tiukasti yhteistyöhengessä mukana ja tämän mietinnön laatimisessa. Työ on ollut siis ennen kaikkea yhteistyöhön perustuvaa. Haluaisin vielä tuoda esiin erään kysymyksen, joka hieman huolestuttaa. Me valitsimme tämän mietinnön valmistelun ja laatimisen tehtäväksi siksi, että halusimme antaa lisää potkua ja, ja tukea huippukokoukselle, valtiopäämiesten kokoukselle, joka järjestetään kesäkuussa. Kaikki tietävät, että välimereprosessi on vaikea ja viime vuosina se on törmännyt myöskin vastuksiin. Siksi Euroopan parlamentin kannanotto on tärkeä. Se on osoitus siitä, että meitä kiinnostaa Euroopan unionin tulevaisuus ja Välimeren alueen tulevaisuus. Meillä on myöskin uutisia tulossa äh, kesäkuun äh, korkean tason kokouksesta ja uutiset eivät ole kovinkaan hyviä. Euroopan parlamentti tulee kuitenkin äänestämään toukokuussa omassa mietinnöstä hieman eri muodossa kuin mitä alun perin oli määrä. Nyt meidän on vielä mietittävä tarkkaan sitä, minkälaisen poliittisen viestin haluamme valiokuntana ja Euroopan parlamenttina tässä kriisitilanteessa lähettää. Nyt sitten sisältöön liittyen voin todeta sen verran, että ongelmaisimmat kohdat liittyvät ihmisoikeuskysymyksiin paikan päällä ja naisten ja miesten tasa-arvokysymyksiin, kulttuurin, vuoropuheluun sekä uskon, uskonnollisten että kulttuuristen äh, erojen äh, yli menevät keskustelut ovat äärimmäisen tärkeitä. Ja myöskin konkreettisten, konkreettisten äh, hankkeiden eteenpäin vieminen nimenomaan sillä tavoin, että lähi ja ja, ja muualla alueella pystytään äh, pääsemään eroon umpikoja tilanteesta. Ja, ja uskon, että me yhdessä äh, pystymme ratkaisemaan äh, tilanteen ja, <clears throat> ja saamaan asia edistetyksi. Luonnollisesti myöskin pää- ja puheenjohtajamalla on ollut tässä oma kortensa kannettavana kekoon. Kiitokset vielä kaikille kollegoille hyvästä yhteistyöstä. Jos vielä joitakin kohtia voidaan hieman täsmentää ja parantaa, niin mikä siinä? Esimerkiksi muuttokysymyksiin liittyvä kompromissiratkaisu voi olla vielä ongelmallinen, mutta uskon, että pystymme siihenkin löytämään ratkaisun kun kerran selvä on, että prosessi on vaikea asia, niin silloin Euroopan parlamentti on otettava siihen selkeästi kanta. Älä. Kiitokset eh, esittelijä eh, Pijon. Seuraavaksi varjoesittelijät eh, kolme minuuttia kukin. Rova Janaku ensimmäisenä. Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin onnitella esittelijää. Haluaisin onnitella herra Pijonia erinomaista työstä, jota hän on tehnyt. Mielestäni hän on oikeilla raiteilla ja on saanut asiat oikealle jamalle. Ja tietysti tämä asia tulee ole huolestuttavan neuvostoa ja mielestäni on oikea hetki Euroopan parlamentin lähettää neuvostolle viesti. Ennen kaikkea pitää mielessä Barcelonan prosessi tulostaulu tähän saakka. Mitä sitten? sitten tulee Barcelonan prosessiin, niin se ei vastannut odotuksia. Monet ohjelmat, monia ohjelmia ei pantu kunnolla täytäntöön. Ja olemme tietoisia siitä tosiseikasta, että lähi konflikti ei suinkaan Barcelonan prosessia ylipäänsä helpottanut. Se tosiseikka, että että on israelilais, israelilaisia ja palestiinalaisia sihteeristössä. Se ei välttämättä merkitse sitä, että konflikti voidaan ratkaista, koska Euroopan on edistyttävä kuitenkin ennen kuin tämä on mahdollista, mutta Lissabonin sopimus kuitenkin antaa meille jonkun verran toivoa. Ja se, että israelilaiset ja palestinalaiset ovat edustettuina sihteeristössä, niin se kuitenkin takaa sen, että ei ole minkäänlaisia kompastuskiviä, mitä yleiseen edistykseen tulee. Vaikka tilanne on hyvin hankala, niin on kuitenkin olemassa mahdollisuus saada aikaan jotain puheenjohtaja, mitä tulee Eurovälimeri yhteistyöhön, Eurovälimerialueen unionin, tämän on tietysti katettava kaikki eri alueet ja on erittäin tärkeää, että vaikka Eurooppa tai EU on menettänyt hyvin paljon monia kulttuurisia symboleitaan ja myös sen imago on tietysti kärsinyt, jos ajatellaan Pohjois-Afrikkaa, niin en kuitenkaan ole sitä mieltä, että kaikki on menetetty, koska molemmin puolen on olemassa hyvää tahtoa. Ja toivon mukaan yhteistyö tulee myös kattamaan kulttuurin, kestävän kehityksen, koulutuksen, yksilön oikeudet, sukupuolten tasa-arvon ja toivottavasti myös se tulee kattamaan kaikki ne ponnistelut, joita näiden maiden on tehtävä jotta voitaisiin ulottaa demokratiaprosessi ilman tietenkään sitä, että tämä menisi maiden kulttuuria vastaan. Ne ohjelmat, joista me täällä puhumme, varmasti voivat koitua näiden kansojen hyödyksi. Meidän on tietysti puhuttava myös siirtolaisuudesta, se, että autamme näitä maita, saattaisi ehkäistä laittomien maahanmuuttajien matkan Välimeren yli. Minä olen esittänyt tehnyt tarkistukseen 39, ja tässä tarkistuksessa on puhuttu tällaista viitteestä, haluaisin, että tämä sanamuoto point of reference tarkistuksessa 39 point de référence lanskaksi ne, se poistettaisiin. Minä olen sitä mieltä, että tarkistukset ovat ruokkineet tätä mietintöä, parantaneet sitä ja samoin myös kompromissi tarkistukset ja tällä tavoin voimme saada suuremman poliittisen ulottuvuuden sille, mitä teemme täällä ja lähetämme sellaisen poliittisen viestin, joka sisältää meidän kantamme. Kiitos ja sitten Rova Flotre, kolme minuuttia niin ikään. Kiitos puheenjohtaja. Tämä mietinnön ja kompromissien työstämisen osalta haluaisin ensin kiittää esittelijää. Hän on todella ollut ymmärtäväinen ja, ja valmis ottamaan vastaan myöskin kollegoiden huolenaiheet ja tällä tavoin olemme saaneet aikaiseksi kompromissiratkaisuja, jotka laajalti ottaen ovat hyvin tasapainoisia Joskin joskus käy kyllä niin, että kompromissit ovat varsin tasapainoisia, mutta ei niissä enää sanota mitään. Kuitenkin suuri osa niistä on äh, tärkeitä ja, ja olemme päässeet äh, hyvin tyydyttävään tulokseen, siis suurilta osin. Kuitenkin vielä muutama kompromissista ei välttämättä ole täysin onnistunut ja haluaisinkin puhua nyt kaikkein monimutkaisimmista kysymyksistä, turha hyvistä ja helpoista laajalla enemmistöllä hyväksyttyistä kompromissista enää puhua. Kohta 11 ja maatalousasiat. Ymmärrän, että tämä osalta on laaja konsensus, kyse on VTO: ja, ja maanviljelyksen ratka- yhteis- yhteen nivomisesta. Minun ryhmäni ei kuitenkaan tätä lähestymistapaa tue ja haluaisinkin, että VTO-neuvotteluviittaus poistettaisiin tästä kohdasta – ja, ja pikemminkin pidettäisiin kiinni siitä, että elintarviketurvallisuuden takaaminen ja suverenisuus tällä alalla olisi <clears throat> tärkeä ja ryhmämme, ryhmämme toive. Sitten 13. Siinä on kyse uudistuvista energialähteistä. Tämä kohta 13 on meillä asia, jonka suhteen pitäisi puhua selkeäsanaisesti. sanaisesti uusiutuvia energialähteitä ja energiaa pitäisi kehittää, eritoten aurinkoenergiaa, sillä tavoin, että eteläisen välimeren maiden energiaa, riippuvuutta ja energiatarpeita seurattaisiin läheltä. Se edellyttää verkostoa ja myöskin verkostojen rakentamista etelä-eteläakselille. etelä eteläakselille en tiedä, onko mahdollista saada tätä kohtaa vielä tarkennetuksi. Ja, ja jollakin tavoin olisi tärkeää tuoda esiin se, että kyse on Välimeren eteläisestä osasta ja, ja, ja sen alueen tarpeesta. Sitten vielä siirtymisestä ja, ja muuttoliikkeestä – tässä pyritään vahvistamaan vapaata liikkuvuutta Välimeren molemmin puolin ja myöskin turvapaikkaoikeuskysymys pitäisi tässä vahvistaa. Se on mielestäni varsin tärkeä asia, kun puhutaan Välimeren alueesta. Ja vielä lopuksi kompromissi yksi. Meillä on aikaisempia versioita tästä. Puhutaan erilaisista ihmisoikeuskysymyksistä, vapauksista, liittymis-, kokoontumisvapauksista ja niin poispäin. Toivoisin pikemminkin samantyyppistä hahmottelua ykköskompromissille kuin mitä aikaisemmissa versioissa oli. Ja meie. Kiitos. Sitten herra Meijer, kolme minuuttia. Jotta también Kiitos puheenjohtaja. Minäkin haluan esittää kiitokset herra eh, Pejonille. Eh, ryhmäni esitti 40 eh, tarkistusta, mutta mitenkään epäile, että kompromissiratkaisu voidaan silti päästä. Haluan siis vielä kerran esittää kiitokset esittelijällemme. Hän on laatinut työtä varsin mallikkaasti. Meidän ryhmässämme pidetään tärkeänä sitä, että jos ei ratkaista tiettyjä konfliktitilanteita, ei Välimeren rakennustyö pääse etenemään. Ykköstarkistuksessa on jo tähän liittyvä kysymys. Palestiinan valtiorakentaminen rakentaminen on äärimmäisen tärkeä kysymys. Tämä on tärkeä kysymys ja kynnyskysymys, niin kuin myöskin Länsi-Sahara joka on tällä hetkellä YK käsissä. Toinen osa länsi, toisaalta taas Pohjois-Kyproksen miehitys on yksi keskeisistä kysymyksistä. Ja meidän tarkistuksessamme peräänkuulutetaan sitä, että Turkki noudattaisi Euroopan unionin sääntöjä ja vetäisi Pohjois-Kyproksen alueelta omat sotilasjoukkonsa pois. Kukin meistä luonnollisesti pitää tämän tyyppisiä kysymyksiä Välimeren alueella tärkeinä. Näitä asioita olemme pyrkineet tuomaan esiin omissa tarkistuksissamme, nimenomaan pureutuen todellisiin esteisiin, eli olemassa oleviin konflikteihin. Tämä kaikki estää Barcelonan prosessin etenemisen ja Välimeren strategian etenemisen. Emme halua myöskään sellaista äh, tilannetta, jossa Välimeren unionista tulee pelkkä vapaakauppa-alue ja, ja myöskin äh, sillä tavoin on mahdotonta nähdä asiaa, että äh, kauppasuhteet rakennettaisiin epätasapainoisesti. Me haluamme reilua kauppaa ja oikeudenmukaiset perusteet kauppa- äh, ja liiketoiminnalle. Tarvitsemme myöskin rahoitusta ja sen on oltava puoliksi julkista, äh, puoliksi, puoliksi äh, yksityistä. Ja kun näitä asioita on pidetty mielessä, on ilmeistä, että asiat on muotoiltu sillä tavoin, että konflikteja syntyisi. Mutta niin kuin sanottu, on, ottamatta nyt huomioon näitä tiettyjä ongelmakohtia, kyseessä on varsin hyvä mietintö, joka on laadittu oikeudenmukaisesti. Mutta niin kuin sanottu, Palestiinan valtion rakentaminen ja aikansaaminen on avainkysymys, joka pitäisi nyt saada järjestykseen. Grazie, onorevole Meijer. Kiitos, Seira Meijer. Seuraavaksi Varjo esittelijän edustajana on täällä edustaja Görens, kolme minuuttia. Merci, monsieur le président. Euh, Kiitos, puheenjohtaja. Minua on pyydetty korvaamaan toinen jäsen ja aion tehdä sitten jotain sellaista, joka on vielä vähemmin minulle ominaista, eli esittämään tämän englanniksi herra Vaikelin puolesta. Ensiksi esittelijälle suuret kiitokset. Mielestäni hän on tosiaan ansainnut ne. Ja aion sitten jatkaa herra Vaikelin esityksellä englanniksi. Ryhmämme uskoo, että Euro-Välimeri, tai Välimeren unionilla on suuria mahdollisuuksia toimia priorisoiduilla alueilla energia, kuljetus, liikenne, siirtolaisuus ja kaikki tämä tietysti vaikuttaa erittäin suuresti meidän suhteisiimme etelään päin. Olemme kuitenkin vielä hyvin kaukana siitä, että voisimme täyttää kaikki tavoitteemme, mutta kuitenkin toimintamme on oikeaan, tulee oikeassa ajassa. Ja olen iloinen siitä, että Barcelonan sihteeristö on täysin toimiva ja on tärkeää nimetä sille pääsihteeri ja sopia sen ohjesäännöistä. Ja nyt tarkoitus on pitää kiinni siitä, että sihteeristö on kunnolla, hoidetaan kunnolla mitä henkilöstöön tulee ja rahoitukseen tulee. Ja kysymys on siitä, että keskitymme konkreettisiin hankkeisiin niin, että Tällä tavalla voidaan varmistaa se, että yhdessä käsittelemme ei suurta politiikan asioita, vaan tärkeitä asioita, esimerkiksi sitä, että me edistämme korkean koulutuksen yhteistyötä ja niin edelleen. Emme kuitenkaan saa sivuttaa realiteetteja. Tässä haluamme keskittyä tai osoittaa täyttä sitoumusta. E, Välimeriunionihan on tärkeä kulmakivi tai virstanpylväs tässä, ja nyt aiomme yhdessä työskennellä hankkeiden täytäntöönpanoksi. Ja tätä työtä on tosiaan jatkettava ja rohkaistava. Meidän on, emme saa myöskään kaihtaa avointa poliittista vuoropuhelua. Meidän on korostettava sitä, että me Su- kunni- arvostamme suuresti ihmisoikeuksien kunnioittamista. Välimerestä pitäisi tulla suvaitsevaisuuden, siis eri kansojen suvaitsevaisuuden meri. Ja haluamme myös korostaa sitä, että meidän on saatava aikaan tiiviimpää yhteistyötä Etelärannan valtioiden välillä monia mahdollisuuksia ei ole vielä tutkittu. Me haluamme enemmän alueellista kauppaa, enemmän yritysinvestointeja, erilaisia hankkeita. Voimme olla avuksi, mutta etelän kumppaneillemme on johdattava, johdettava kuitenkin tätä. Haluamme myös korostaa rahoitusasiaa. Jos haluamme Välimeriunionista menestyksen ja panna täytäntöön projekteja. Meidän on myönnettävä sille tarpeeksi varoja. Euroopan investointipankki on hallinnoinut erilaisia rahoitusvälineitä ja koordinoi erilaisia hankkeita. EUn pitäisi olla tässä mukana kehitettäessä tätä toimintaa nimenomaan kehitys- ja investointirahaston kautta. Ja meidän on harkittava hyvin näitä projekteja ja yrittävä saada, saada ne houkutteleviseksi, yksi, houkutteleviksi yksityisille investoijille. Lopuksi haluan korostaa kompromissitarkistusta 11. Mielestämme tämä nimi, siis Thank you for your EPAM on mielestäni jo hyvin vakiintunut. Kiitos herra Kyrönsä. Nyt saimme varjoesittelijöiden puheenvuorot käydyksi läpi. Seuraavaksi edustajat Koppa ja Olso. Siihen keskustelu päättyy. Kaksi minuuttia per henki. Minäkin haluaisin kiittää kollega Pejonia työstään ja hänen kyvystään laittaa asioita yhteen kompromissitarkistuksiin. Minä haluaisin sanoa, että useimmat kollegoiden jättämistä tarkistuksista painottavat yhteistyön tärkeyttä Välimeren alueella. Niissä myös sanotaan, että Välimeren unioni ei voi mitenkään korvata Barcelonan prosessia päinvastoin. Se rakentaa Barcelonan prosessin varan. Ja se prosessi on avainasemassa, kun annetaan puhtia näille asioille yhteisillä projekteilla. Haluamme reformeja, joilla parannetaan ihmisten elinolosuhteita alueella talouskasvuun perustuen ja niin, että tuetaan ihmisoikeuksia ja demokratiaa. Poliittinen dialogi on edelleen tärkeällä sijalla. Sanoisin vielä enemmänkin, että se, sitä tuetaan monilla tasoilla, asiantuntijatasolla, ministeritasolla ja jopa kansalaisjärjestötasolla. Kaikki olemme sitä mieltä, että emme voi ratkaista näitä ongelmia, joita Israelin palestinan konfliktista juontuu, ja että meidän täytyy mainita tarve tilanteen ratkaisemiseksi. Ja sama koskee Kyproksen kysymystä. Huolimatta viime päivien äh, onnettomista tapahtumista, meidän mielestämme yhteistyö tietyillä avainalueilla – vähemmän poliittisilla alueilla voi antaa panoksensa luottamuksen rakentamiseen molemmilla puolilla. Tämä on tarpeen, jos tuleva ratkaisu olisi, jos sitä halutaan elinkelpoinen. Sitten haluaisin puhua naisista, se on viimeinen kohta, niin uskon, että kompromissi tästä asiasta on erinomainen ja mielestäni meidän täytyy tyhjistä puheista päästä jälleen siihen, että saadaan tämä toteutettua käytännössä. Tarvitaan erityisiä naisia koskevia ohjelmia Välimeren unionissa. Haluan kiittää esittelijää Peijonia. Vielä kerran kiitoksia. Kiitos. Sitten herra Vios, kaksi minuuttia. Si, Äh, eh, rapidamente. Hyvin lyhyesti. Mietintö on hyvä. Kyse on aiheesta, asiasta, joka ei millään tavoin ole tyydyttävä tällä hetkellä. Näinhän voida todeta. Esittelijä ja tarkistusten laatijat, kaikki me haluamme, että Välimeren unioni edistyy, etenee ja, ja pääsee kurottamaan tuloksiin. Valitettavasti kuitenkin, niin kuin herra Pejo diplomaattisesti eh, viittasi siihen, että eh, piilee eh, jopa sellainen mahdollista koko Välimeren unioni <clears throat> ajoisi, mutta en nyt halua näin pitkälle mennä. Me pyrimme luomaan poliittisia ja tiukasti poliittisia instituutioita, jotka yhtäältä vahvistavat tilannetta, mutta kuitenkin toisaalta hidastuttavat ja suorastaan halvannuttavat tilannetta esimerkiksi Palestiinan osalta. Myöskin muutama päivä sitten järjestetty vesiasioiden konferenssi on hyvä esimerkki siitä, miten asiat eivät välttämättä etene. Israelin ja Palestiinan konflikti ei ole ainut Välimeren unionin halvannuttavista tekijöistä. Nimittäin itse Euroopan unionin piiristä on löydettävissä erilaista suhtautumista asiaan hallitusten tasolla. Ja, ja siksi minun mielestäni meidän ei pidä tyytyä siihen, että ainoastaan hyväksymme hyvin tarkoitusperin pyrkivän päätöslauselmaesitykseen kuitenkin unohtamatta sitä, että riskit ovat olemassa. Tällä välin puheenvuoroja on pyydetty lisää. Ruva Vlasto ja Raglotis, mutta nyt on pakko äh, sulkea esityslista, äh, puhujalista. Kiitos. Haluaisin sanoa, että yhtyä siihen, mitä on sanottu herra Peijoonin mietinnöstä ja siitä tärkeästä työstä, jota hän on tehnyt. Ja siis tässä on kysymys hyvin avoimesta hengestä, jossa hän on tämän työn tehnyt. Ja tosiaan eh, ottanut huomioon se, mitä on eh, hänelle välitetty. Mm, haluaisin sanoa siitä, mitä, tai yhtä siihen, mitä Obiols-kollegamme on sanonut. On tärkeää, että parlamentti ottaa kantaa ja tosiaan vahvistaa sitoumuksensa eurovälimerialueen unioniin. Tässä on kysymys siitä, että Barcelonan prosessia on uudelleen vireytetty. Älkäämme odottako kuitenkaan, että saataisiin minkäänlaista Israelin Israel-arabimaiden rauhan sopimusta aikaan vielä, vaan yrittäkäämme edetä konkreettisella kentällä, mitä tulee. Ja, ja sitten muu, kaikki asiat seuraavat. Kaikki tämä on tietysti aivan asianmukaista, mitä esimerkiksi tulee Etelä-Saharaan Marokkoon konfliktiin ja Turkki-Kypros-konfliktiin. Mitä tulee lähi niin uskon kuitenkin, että tässä ollaan hipomassa rajoja, esimerkiksi mitä tulee Gazan tilanteeseen ja Israelin hallituksen perään antamattomaan politiikkaan, mitä tulee esimerkiksi Netanyahu Lieberman liittoon ja kaikki tämähän tietysti asettaa kyseenalaiseksi tai vaarantaa koko välimerihankkeen. Siis jos Yhdysvalloille annetaan valinta, valita poliittinen ratkaisu. Ja toisaalta sitten on kysymys kehityksen rahoituksesta, yhteistyöstä ja niin edelleen. Ja tässä tapauksessa parlamentin, komission ja neuvoston muistutettava siitä ehdottomasta välttämättömyydestä, että saadaan kahden valtion ratkaisu. Niin, että kummallakin, ja sellainen ratkaisu, jossa kummallakin valtiolla on pääkaupunkina Jerusalem. Kiitos. Ja sitten edustaja Vlasto, kaksi minuuttia. Kiitos puheenjohtaja. Välimeren alueelta koskeva mietintö on hyvä asia ja hyvä, että sitä käsitellään myöskin esityslistan kysymyksenä. Euroopan parlamentin on nimittäin otettava selkeäsanaisesti kantaa tilanteeseen ennen kuin valtion pääjohtajat kokoontuvat Barcelonan huippukokouksen kesäkuussa. Tämä mietintö on todella tärkeä ja siksi min, Dominic Budis, Rova Saifi ja Castro Franco ja minä, me kaikki pidimme tarpeellisena sitä, että tiettyjä poliittisia suuntaa antavia kysymyksiä vielä vahvistetaan esimerkiksi energia, kysymykset, rakenteelliset muutokset, investoinnit ja talouselämä se, että saataisiin rakennetuksi yhteinen koulutus- ja tutkimusjärjestelmä ja myöskin Eurovälimeren instituutin perustaminen, nämä olisivat tärkeitä kysymyksiä. Integroitumisen sekä kaupallisella että muilla aloilla tai koulutusaloilla nämä olisivat hankkeita – joita on syytä toteuttaa ei pelkästään etelä-pohjoisakselilla, vaan myöskin monenvälisesti. Alueellinen yhteistyö nimenomaan eteläisellä puoliskolla on mielestäni tärkeä tekijä, jotta ylipäätään pääsisimme puusta pitkä. Herra Pejon on onnistunut laatimaan meitä tyydyttäviä kompromissiratkaisuja ja tämän työn seurauksena meillä on mahdollisuus tutkia ja tarkastella tänä päivänä varsin tasapainoista työtä, joka saanee laajan enemmistön ja tuen taakseen. Ja toivon, että myöskin valtiopäämiehet ja huippukokoukset ottavat huomioon. Blast. Kiitos Rova Vlasto. Ja sitten vielä loppusanat jos äh, esittelen, niin haluaa. Olkaa hyvä, herra Pejon. Kiitos, kiitos hyvät kollegat. Myös on selvää, että Ellen Flotron kommentti oli aivan oikea. Ja kun kuuntelen Rova Flastoa, siis mitä tulee kompromissiin, jonka olemme yhdessä tehneet, sen tulos nyt ei välttämättä ole täydellinen. Siis on kysymys siitä, että kuitenkin tässä yritetään tätä tekstiä rikastuttaa, mitä tulee kulttuurin koulutukseen ja muihin kysymyksiin, niin tietysti tarkistukset, kompromissitarkistukset ovat eh, rikastuttaneet, parantaneet tekstiä. Vaikuttaa kuitenkin tärkeältä. Tämä vaikuttaa tärkeältä. Mutta jos ajatellaan sitä filosofiaa, jonka olemme yrittäneet tässä yhdessä rakentaa, en haluaisi, että ajateltaisiin, että ainoa unionin vaikeus, mitä tulee että eh, Eurovälimeriunioniin, eh, olisi koko tämä Israel-Palestiina-konflikti, joka on tietysti tärkeä. Mutta haluaisin sanoa teille kuitenkin, että olemme tekstiin, lopputekstiin lisänneet tällaisen kompromissin, jossa on puhuttu kahden valtion ratkaisusta ja Jerusalemista, eli toiseen sanoen kollektiivinen kantamme, mutta ei pidä kuitenkaan ajatella, että ei olisi mitään muita aiheita. Itsehän olette puhuneet tästä. Sahara, Kypros ja koko joukko muita kysymyksiä. Ja herra Obiols myös se, mitä, mikä koskee Turkkia. Siis jos ajatellaan neuvottelujen vaikeuksia, Euro-välimeriunionissa siis on. Esimerkiksi Gazan tilanne, israeli palestiina kysymys Täytyy olla tietoinen myös siitä, että on paljon muitakin kysymyksiä. Ja tässä on kysymys hyvin suuresta vaikeudesta – siis olemme tietysti tottuneet naapuripolitiikkaan, kahdenväliseen politiikkaan ja niin edelleen. Siis on ollut vaikea saada eteläiset kumppanimme tällaiseen politiikkaan, joka on hyvin erilainen. Ja siis on kysymys, jos uskon, että me itse emme liikaa saa tuijottaa kaikkeen tähän, koska muussa tapauksessa, jos ajatellaan israelilaisia, palestiinalaisia, siis niitä, liikaa ehkä pelaisimme niiden pussiin, jotka eivät halua kehitystä aikaa. Ja uskon, että kaikki voimme kuitenkin tunnistaa itsemme tästä. Mitä tulee Kyproksen kysymykseen, on esitetty tarkistuksia, joista puhuttiin vielä tänä aamuna. Huomiseen mennessä yritän löytää sellaisen kannan niin, että kaikki voivat olla yhtä mieltä. Ja jotta syntyisi kohtu, kohtuullinen, järkevä kan, kanta. Kollegallani Flotrille voisin sanoa, että minä en mitenkään vastusta tällaista kollektiivista oikeutta. Minä en, kun minulla oli ymmärtämisvaikeuksia, siis tämä lista oli jo alun perin aika pitkä. Meillä on olemassa poliittiset sopimuksemme, jotka koskevat maailman kauppajärjestöä ja olet, siis on kysymys ehkä siitä, että emme pysty toteuttamaan VTO-sopimuksia. Ja mitä tulee sitten viimeiseen kohtaan, eli kysymykseen energia verkoista pohjois-eteläsuuntaan. Siis sen on toimittava molempiin suuntiin. Mutta me, mitä tulee kompromissiin 13, niin halutaan, että nämä hankkeet ennen kaikkea vastaavat toimittajamaiden tavoitteita. Siis tässä on kysymys meidän filosofiasta. Siis näiden hankkeiden on palveltava ennen kaikkea etelää, mutta se ei merkitse kuitenkaan sitä, että ei pohjoisen etelän välillä olisi vaihtoa. No, jos tästä huomisaamuun mennessä voitaisiin parantaa tekstiä vielä joiltakin täsmällisiltä koodilta, aiomme sen tehdä. Haluaisin kiittää teitä. Mielestäni siis kantamme on vahva. Ja haluaisin kiittää teitä myös suullisesta tarkistuksesta, joka antaa meille mahdollisuuden edetä, mitä kompromissiin tulee. Haluaisin kiittää kaikkia teitä. Siis on, ja myös siitä ymmärryksestä, että meillä on oltava vahva kanta. E, e, ja ajatellen ennen kaikkea kesäkuun kokousta Eurovälimeriunionissa. Kiitokset edustaja Pea. Kiitokset myöskin kaikille muille työhön osallistuneille. Ja nyt annan puheenvuoron äh, varapuheenjohtajalle äh, omasta puolestani. Kiitokset kaikille ja näkemiin. Ministro degli affari, presidente Bien, nous passons à l'examen du euh, rapport. Kiitos. Äh, sitten äh, eteenpäin esityslistalla ihmisoikeuksien ja hyväksi toteuttavat EUn toimet. Äh, Rova Hautala, teillä on puheenvuoro ja esittely. Thank you, Chair. The report... Kiitoksia puheenjohtaja. Mietintö, joka koskee ihmisoikeuspuolustajia. Sen tarkoituksena on antaa konkreettista inspiraatiota ja ohjausta Euroopan unionin politiikoissa, niin että heitä voitaisiin suojella paremmin. Mikä tietysti on EUn ihmisoikeuspolitiikan ytimessä joka tapauksessa. Mutta on sellainen tunne, että pitäisi katsoa, saada aikaan voimakkaampia mekanismeja ja saada aikaan systemaattisempi lähestymistapa nyt, kun Lissabonin sopimus meidän velvoitteitamme vahvistaa ihmisoikeusasioissa. Jotenkin ajatuksena oli etsiä parempaa koordinaatiota muiden toimielinten välillä, komission neuvoston välillä ja kansainvälisten järjestöjen kanssa, jotka jo tekevät työtä ihmisoikeusturvastajien hyväksi, kuten YK ja Euroopan neuvosto ja Etyj. Ja sitten se pohjalla oli hyödyllistä puhua useille kansalaisjärjestön ryhmille, jotka tekevät työtä ihmisoikeuspuolustajien hyväksi. Tämä mietintöluonnos, josta nyt äänestetään huomenna, on ollut hyvin interaktiivinen ja osallistuva tapahtuma. Sen vuoksi toivon, että se todellakin edustaa tämän talon poliittista tahtoa ja että se sopii jo osittain näille muille toimielimille ja tyytyväisenä olen pannut merkille sen, että korkea edustaja on ilmaissut äh, halunsa olla paikalla täysistuntokeskustelussa, jonka on määrä olla kesäkuussa samaan aikaan kuin vuosittainen EUn ihmisoikeusraportti esitellään. Joten haluaisin kiittää kollegoita siitä, että ovat jättäneet niin monia tarkistuksia. Ei voi olla aina tyytyväinen 117 tarkistukseen, mutta tällä kertaa todellakin tunsin, että kollegat halusivat antaa panoksen niin, että sitä saataisiin parempi, mutta säilytettäisiin sen henki. Se, mitä äänestysluettelosta nyt löytyy, siellä on kompromissitarkistuksia. Mielestäni ne kattavat useimmat tarkistukset, jotka kollegat jättivät. Ehkäpä haluaisin vain mainita kaksi kysymystä erityisesti. Tarkoituksessa 40 tarkoituksena oli antaa uudenlainen määritelmä ihmisoikeuspuolustajille. Ehdottaisin kuitenkin, että tätä ei hyväksytä, vaan että sen sijaan Tarkistus 28 hyväksytään, joka korostaa laajaa määritelmää YK-julistuksen mukaisesti vuodelta 1998 ihmisoikeuksien puolesta. Miksi? Koska on joitakin autoritaarisia hallituksia, jotka haluaisivat nähdä paljon suppeamman määritelmän ihmisoikeuspuolustajille, jotta he voitaisivat sulkea heidät suojelun ulkopuolelle. Joten ehdotukseni on kovin se, että 28 hyväksytään 40 sijaan. Ja minun täytyy myös hylätä tarkistus 52, jos halutaan puhua alueellisista aihekohtaisista strategioista puolustajan asiassa, kun taas tämän, tämän osan tekstiä tarkoituksena on painottaa paikallisten strategioiden merkitystä, joita EUn Lähetystöjen täytyy toteuttaa, edustustien täytyy toteuttaa ihmisoikeuspuolustajien hyväksi. Mut minun ei tarvitse varmaan enempää puhua. Toivotan, että ryhmät ovat tyytyväisiä siihen tapa käytyihin neuvotteluihin, jotka sitten heijastuvat nykyisessä äänestyslistassa. Minun puoleltani tulee pari suurista tarkistusta sen lisäksi. Kiitoksia. Kiitos. Kuka haluaa käyttää puheenvuoron? rouva Anseli, äh, edustaja Anseli Angeliku, edustaja Berger. Ah, merci, monsieur le président. Euh, θέλω να σημειώσω, πραγματικά υπάρχουν... Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin sanoa, että meillä on hyvä, hyviä kompromissitarkistuksia. Haluaisin onnitella Rova Hautalaa siitä, että hän on tehnyt todella upeaa työtä. Mitä tulee tarkistukseen 40, rouva Hautala, tarkistus 88. Siinä sanotaan tismalleen päinvastainen asia kuin mitä itse sanon tarkistuksessa 40. Tässä viitataan YK ja vuoteen 98 ja että tilanne on kaikkea muuta kuin selvä, joten haluaisin hyvin selkeän määrittelyn, joten ehdottaisin seuraavaa kompromissia, eli toisin sanoen varmasti voimme näin ollen hyväksyä teidän tarkistuksenne 28 ja sen oman, siis sanotaan, että pitäisi kehittää edistää ihmisoikeuksia niin, että, voit, että voittaisiin ja niin edelleen. Siis voiko Rova Hautala hyväksyä sen tarkistuksen, jonka juuri luin? Siis voitaisiin tällä tavalla pitää huolta siitä, että tarkistus 40 ja tarkistus 28 eivät olisi ristiriidassa. Ei tapahtuisi yhteen törmäystä. No. Seuraavaksi eh, Rova Berser. Minäkin omasta puolestani haluaisin esittää kiitokset Rova Hautalalle hänen tekemistään ehdotuksista. Kompromissitarkistukset ovat eh, suurelta osin varsin tyydyttäviä. Me itse teimme QE-ryhmästä <clears throat> myöskin eh, ehdotuksia niiden pohjaksi. Yhtä asiaa hieman harmittelen tässä Rova Hautala on usein liian viranomaisia kunnittava, äh, jos näin voi sanoa. Eli toisin sanoen neuvosto ja komission äh, virkamiehet otetaan liikaa lukuja. Me voisimme ehkä mielestäni taas olla hieman äh, hyökkäävämpiäkin ehkä joskus, mutta joka tapauksessa haluaisin kuitenkin kiittää häntä kysymyksen käsittelystä noin lainausmerkissä. Meillä on kuitenkin tällainen painostuskäytö, painostusmahdollisuus käytössämme. Ja minulla oli täällä pieni kysymysmerkki erään pienen kohdan yhteydessä. 27 tarkistus nimittäin 10.6. on siinä päivämääränä ja siinä puhutaan perheiden turvallisuudesta. Minun mielestäni perheitä nimenomaan usein käytetään äh, painostuskeinona toisen ajattelutte äh, tilanteen äh, yhteydessä, joten miten tämä nyt voitaisiin ratkaista, en tiedä miten tähän löydetään ratkaisu. Sitten kahden nopeuden malli, kahden erityyppisen etenemisnopeuden malli. Euroopan parlamentin komissio ja neuvoston kanta tähän on hieman erilainen ja haluaisinkin nyt eh, tuoda esiin Tunisian eh, tilanteen. Se on räikeä esimerkki siitä, kun tilanne on huonolla tolalla, nimittäin jatkuvasti saamme yhteydenottoja tunnisialaisten toisiaan puolesta ja, ja sen sijaan taas kauppakysymykset asetetaan usein etusijalle. Ilmeisesti ei muita puheenvuoroja, pyyntöjä, joten Rova Hautala. Uh, thank you, Chair. Uh... Kyllä, puheenjohtaja Rova Chanaku. Arvostan tavoitetta, miksi esitätte tätä viime hetken tarkistusta, mutta vakaa kantani on se, että jos, kuten ehdotat te, jos haluamme kehittää edelleen ihmisoikeuspuolustajien määritelmää, niin tulos on se, josta olen kovasti huolissani, koska YK neuvoston puitteissa ja muualla näen, että todellakin on sellainen tilanne, jossa jotkut maat haluavat sulkea tietyt ryhmät ulkopuolelle siitä että ne olisivat ihmisoikeuspuolustajien kategoriassa, joten pahoittelen. Mielestäni minun täytyy tässä pysyä tiukasti kannallani ja mielestäni tämä on vaarallinen tarkistus. Tietysti kaikilla kunnioituksella tavoitteita ne kohtaan. Sitten Rova Versia, kysymys tarkistuksesta 27. Kyllä, vanhemmat ja perhe ovat lisät tehty ehdotuksenne mukaisesti, joten se ei ole ongelma. En halunnut muuttaa sanaa tai ottaa mukaan sanani defense-puolustus, koska terminologiassa puhutaan milloinkin suojelusta kuin puolustamisesta. Ja, e, mutta tämä on semanttinen kysymys varmaankin, mutta tarkistuksenne henki on otettu huomioon mielestäni. Ja, mutta joka tapauksessa kiitoksia molemmille kollegoille, jotka tässä viime vaiheessa osoititte mielenkiintoa asian kohtaan. Merci, pas Kukaan muu ei ole pyytänyt puheenvuoroa. Laajennettu puhemiehistö 18.30 puolen tunnin kuluttua, sitten valiokuntakokous huomenna, jolloin on myös äänestys kello 10.30. Kiitos, kokous on päättynyt.